Hyvää iltapäivää, hyvät äh, kollegat, äh, libe valiokunnan jäsenet. Äh, niin kuin mainitsimme, me jatkamme Ruotsin puheenjohtajakauden käsittelyä. Ja meillä on täällä suuri kunnia vastaanottaa ministeri Tobias Billström hän on vastuusta, eh, vastuussa eh, maahanmuuttokysymyksistä ja eh, turvapaikanhakukysymyksistä. Haluan painottaa, että viime aikoina sellaiset jäsenvaltiot, jotka nimittävät hallituksiinsa ministeriä, ministerejä, jotka ovat vastuussa näistä politiikan aloista, niin on aivan ilmeistä, miten maahanmuutto, pakolaispolitiikka, turvapaikkapolitiikka, niistä on tulossa prioriteetti sekä kansallisella että EU-tasolla. Eurooppalaisesta näkökulmasta useat lainsäädäntöaloitteet, joita on annettu tällä alalla viime aikoina, niitä käsitellään juuri tässä valiokunnassa. Eh, niinpä me, eh, me olemme huolissamme siitä, että pystytään säilyttämään johdonmukainen, tehokas lähestymistapa, vaikka aloitteita on niin monimuotoisesti. Ja tässä täytyy pitäytyä eh, Tukholman ohjelman linjoilla. Olemme myös tietoisia siitä, että ministeri Beatrice Ask. Kävi, on käynyt hyvin syvälle meneviä keskusteluja näissä aiheissa ja Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta on innokkaasti antanut omia suosituksiansa, jotta voitaisiin parantaa ja vahvistaa tavoitteita, eh, jotka liittyvät eh, Tukholman ohjelmaan, varsinkin eh, nyt kun Ruotsin puheenjohtajakausi on aluillaan. Olemme vakuuttuneita siitä, että sopimusten hengessä me pääsemme mukaan Tukholman ohjelman täytäntöönpanoon, koko lainsäädäntökaudella. Ja tämä on hyvä, että päästään alkuun tiukalla puheenjohtajalla. Ja me olemme vakuuttuneita siitä, että te olette sitoutunut, kuten ministeri Beatrice Ask. Te saatte varmasti meiltä apua, kun valmistellaan tärkeitä tapahtumia Ruotsin puheenjohtajakaudella. Ja niissä otetaan varmasti huomioon parlamentin johtopäätökset ja suositukset. Nyt minulla on suuri kunnia antaa puheenvuoro ministeri eh, Billströmille. Eh, olen aivan varma siitä, että eh, käsiä varmasti nousee jälkeenpäin, joten menettelemme aivan kuten viimeksikin. Meillä on ensiksi ensimmäinen kierros koordinaattoreille poliittisista ryhmistä ja sen jälkeen meillä on avoin keskustelu muille valiokunnan jäsenille, jotta voimme varmistua siitä, e- että e- mahdollisimman moni on tyytyväinen. Olkaa hyvä, ministeri. Sorry. Ordförande. Äh, arvoisa puheenjohtaja, äh, arvoisat äh, valiokunnat, jäsenet. Minulla on suuri kunnia saada tänne neuvoston edustajana saada esittää puheenjohtajavaltion näkökulmat, näkemykset pakolais- ja turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta. Täällä on useita tuttuja naamoja, mutta myöskin tukku aivan uusia kasvoja Äh, onnittelen teitä valinnastanne ja myöskin tietysti uutta puheenjohtajanne. Äh, kansalaisten kiinnostus meidän äh, kysymyksiimme on jo suuri, mutta se voi olla vain kasvussa. Meidän täytyy tästä sitoutuneisuudesta ja kiinnostuksesta huolehtia meidän esimerkiksi vaalien vilkkaus äh, lisääntyi äh, huomattavasti viimeksi äh, verrattuna vuoteen 2004 vaaliinto kasvi, koska kansa on näistä asioista kiinnostuneita ja tulee varmaan kasvamaan edelleenkin jatkossa. Tässä esityksessä aion painottaa, painottaa Tukholman ohjelman kohtaloa tässä olen myöskin esille esimerkiksi Välimeren alueen ja laittoman maahanmuuton kysymyksiä, kuten ministeri Beatrice Asko painotti, Ruotsi haluaa tässä luoda uuden työohjelman oikeudellisille sisäasioille, tämä niin sanottu Tukholman ohjelma se äh, tulee olemaan yksi tärkein äh, tukiasiakirja sitten oikeuden, vapauden, turvallisuuden alueella. Ja toivottavasti se sitten luo äh, turvallisemman ja avoimemman ja ihmisiä, ihmisoikeuksia kunnottavamman Euroopan. Tällä sektorilla on viime vuosina ollut hyvin vilkasta, eli nollasta ei lähdetä. Meillä on jo päätös yhteisestä lainsäädännöstä koskien ensimmäisistä perusteista, joka luo ensimmäisen perustan yhteiselle maahanmuuttoa ja turvapaikkapolitiikalla. Haakin ohjelman tähän tähtäävät toimenpiteet on ne saatettu alkuun tai jopa jo toteutettukin, mikä on ilahduttava niin ikään eurooppalaisen yleissopimuksen kautta on sovittu noudattamaan tehokasta ja yhdenmukaista harmonisoitua maahanmuuttopolitiikkaa. Tämä yhteis- tai sopimus on antanut uutta voimaa, puhtia koko sektorille ja komission kanssa on käyty konsultoitu, konsultoitu samoin kansallisten parlamenttien, vapaaehtoisjärjestöjen, kansalaisjärjestöjen järjestöjä on kuultu ja he ovat saaneet tilaisuuden sitten sanoa sanottavansa tätä lainsäädäntöä valmisteltaessa. Nyt on tärkeää sitten saattaa tämä oikealle reitille saatettu työ loppuun. Meillä komission tiedonanto esimerkiksi tässä pohjanamme Äh, se esiteltiin äh, kesäkuussa liittyen juuri äh, kansalaisten turvallisuutta, käsitteli juuri kansalaisten turvallisuutta, vapautta. Ja näitä asioita. Meillä oli epävirallinen ministerikokous Tukholmassa, kuten tiedetty, ja te olette siellä ilokseni läsnä. Ja kuten ministeri Aska jo totesi, asian tiimoilta vallitsee laaja periaatteellinen alustava yksimielisyys. Komission tiedonannossa tärkeää on, on, on se, että maahanmuuttoa voidaan suunnitella, suos, suhtautua niin, että sitä on positiivisia tuloksia – hyödyntää sekä yhteiskunta että yksittäisiä maahanmuuttajia. Tietysti jos Lissabonin strategian tavoitteisiin halutaan pyrkiä ja päästä, eli että Euroopan kilpailukykyinen dynaaminen alue on tietenkin syytä avata myöskin tällainen työvoiman maahanmuutto laajemmassa mitassa kuin tänä päivänä, niin jossain vaiheessa tulevaisuutta – vaikka tänä päivänä olemmekin eh, taloudessa eh, kriisissä, meidän täytyy pitää mielessämme, että tämä ohjelma katto ulottuu viiden vuoden päähän ja että eh, taloudellinen tilanne varmaan tämän jakson aikana tulee muuttumaan. Sen vuoksi meillä on oltava poliittista val- valmiutta ja johtajuutta ja jo, jo, jo tänä päivänä mahdollistaa ja varmistaa sen, että Euroopalla on sitten jatkossa se työvoima, jota tarvitaan Tukholman kokouksessa oltiin äh, oltiin yksimielisiä siitä, että miten tätä yhteistä äh, talous- äh, maahanmuuttopolitiikkaa tulisi kehittää, ja, jotta saataisiin maahanmuuton positiivinen, myönteinen ulottuvuus paljon paremmin esille sekä vastaanottavissa että lähettävissä maissa on tärkeää, että jäsen, jäsenmaat voimaperäisesti taistelevat laitonta maahanmuuttoa vastaan. Tässä työssä on tärkeää löytää tasapaino esimerkiksi siinä asiassa, että turvallisuustoimenpiteet, vaan e, etteivät ne vaaranna yksityisyyden suojaa tai turvapaikanhakijoiden oikeutta turvapaikkaan. Myöskin äh, haavoittuvimpien ryhmien, kuten esimerkiksi yksin matkustamien lasten äh, kohtalo on, kohtalosta on paremmin pidettävää huolta. Eli äh, pitää huoli kontrolloida maahanmuuttoa, mutta ylläpitää myöskin tällainen inhimillinen ulottuvuus. Ministerit puhuivat myöskin tästä vastuunjaosta, että maahanmuutto viime vuosina on ollut suuri haaste kaikille kaikille jäsenmaille, jotta saisimme sellaisen kestä, kestävän ja kestävän, kestävän ja kohtuullisen taakanjaan jatkossa jäsenmaille. Tavoitteena on, että me paremmin pystyisimme osoittamaan solidarisuutta niitä jäsenmaita ja niitä kolmansia maita kohtaan, jotka ovat altistuneimpia ja erityisen kuormittuneita tämän maahanmuuton edessä meidän on tarpeen järjestää, laatia tällainen yhteinen eurooppalainen turvapaikkastrategia. Sen ansiosta varmistetaan, että yksittäiset turvapaikanhajat saavat saman kohtelun jo kaikkialla ja heitä kohdellaan sitten samoin perustein kriteerein riippumatta heidän jäsen, siitä jäsenmaasta, missä he turvapaikkaa hakevat tällainen yhteinen turvapaikkajärjestelmä on tarpeen kehittää, jotta se olisi tehokas ja että, että sen saatavuus on kaikille varmistettu. Siitä oltiin kokouksessa yksi mieli, mielisiä. Tukholman virallisessa, epävirallisessa ministerikokouksessa jäsenmaa pyrki varmi, äh, puheenjohtajamaa pyrki varmistamaan sen, että, että, että äh, tulokseksi muodostuisi konkreettinen ohjelma, jossa kaikkien jäsenmaiden toiveet otettaisiin huomioon. Ruotsin tarkoitus oli, äh, tarkoituksena on saada aikaan avoin äh, prosessi, joka, joka olisi joka miellyttäisi kaikkia asianosaisia – Toivon, että äh, syksyn mittaan käydään rakentavia keskusteluja Euroopan parlamentin kanssa. Sen tuki on nimittäin olennaisen tärkeää. Muuten emme pääse menestyksekkäiseen lopputulokseen. Tuloksen on oltava sellainen, että sen taakse voimme kaikki asettua sekä neuvostossa että täällä Euroopan parlamentissa. Arvoisat edustajat, e-, Eurooppa on viime aikoina ottanut ottanut, kantanut merkittävää vastuuta niistä henkilöistä, jotka ovat syystä tai toisesta joutuneet vainon tai muun vuoksi pakenemaan maastaan. Ja sitä kautta olemme luoneet tavoitteeksemme yhteisen turvapaikkajärjestelmän niin, että, että järjestelmä, järjestelmä on tehokkaampi ja että siitä heijastuu avoimuus ja eh, tasapuolisuus olemme tässä nojautuneet eurooppalaisiin ja kansainvälisiin sopimuksiin. Jäsenmaiden kansallisissa järjestelmissä on, on merkittäviä eroja, minkä on johtanut sitten myöskin äh, vastuun epätaisen jakautumiseen, mitä tulee pakolaisten määrään. Äh, tämä tietysti heijastuu äh, turvapaikanhakijoiden määrän supistumiseen ja esimerkiksi käsittelyaikojen venymiseen kaiken kaikkiaan se, että jatkuvan, harmonis, jatkuva harmonisointi on, on tässä tärkeä. Tsekki puheenjohtajana maana teki hatunnoston arvoista työtä tässä tällä saralla ja me pyrimme oman panoksemme, oman, omalta osaltamme tekemään parhaamme, että, että, että voisimme edesauttaa näiden käsillä olevien sopimusten saattamista loppuun. Euroopan äh, parlamentilla on ollut merkittävä rooli tässä. Tähän mennessä ja tulee olemaan myöskin jatkossa näissä neuvotteluissa. Syksyn mittaan tulemme jatkamaan äh, äh, keskusteluja näistä painopisteistä niin, että saisimme sitten pikkuhiljaa tuloksiakin aikaiseksi. Työ on jo johtanut moniin tuloksiinkin joiden toimeenpanossa on kuitenkin ollut toivomisen varaa. Siinä on vielä paljon sarkaa kynnettävänä kaikissa jäsenmaissa. Pitkällä tähtäimellä on tarkoitus saavuttaa harmonisointi tässä erityisesti käytännön yhteistyön tasolla – Esimerkiksi tämä tukitoimiston konttorin perustaminen ja pakolaisrahaston luominen on erittäin tärkeä tavoite tässä yhteydessä. Toivon todellakin, että Euroopan parlamentti ja neuvosto voisivat saada aikaiseksi yhteisymmärryksen tästä asiasta syksyn mittaan e, erityisesti, koska tämä on myöskin parlamentin yksi painopisteistä Tätä täytyy äh, toteuttaa tietysti Euroopan neuvoston asettamassa aikataulussa, eli toisenaan äh, turvapaikanhakijoiden äh, tukikonttori saataisiin varmiksi 2010 vuoteen mennessä. Meillä, meillä tämä on käytännön tavoitteenamme, koska nimenomaan käytännön yhteistyötä on kehitettävä. Me tarvitsemme sekä laadukasta että yhteistä koulutusta alan virkamiehille jotta äh, turvapaikkajärjestelmä voitaisiin vakauttaa ja vakiinnuttaa. Ja että äh, ja monet jäsenmaathan ovat äh, toivoneet tukea tässä työssä, ja tällainen tuki elin olisi nimenomaan erittäin tärkeä. Ruotsi tulee ottamaan tämän kysymyksen vakavissaan. Tässä ei ole aikaa hukattavana. Toivottavasti parlamentti ja neuvosto tästä hyvissä ajoin pääsevät sopimukseen. Eurodac-asetuksen muutosten, muutosten, muutoksissa on niin ikään loppusuora käsillä siitä saataneen sopimus vielä syksyn mittaan. Se olisi kaikkien yhteisen edun mukaista, että, että asetuksen muutokset hyväksytään nopeasti, koska sitä kautta saataisiin paljon tehokkaampi järjestelmä aikaiseksi toivon, että neuvosto ja parlamentti näissä kysymyksissä voivat toimia rakentavassa hengessä, niin että saadaan sitten esimerkiksi tehokkaampi Dublin järjestelmä käy toimivaksi syksyn mittaan. Voi, voi Tätä, tätä voitaisiin tehostaa, jos komissio mahdollistaisi rajaviranomaisten yhteisen pääsyn Eurodakin tiedostoihin. Me rakennamme nykyisille tähän sille saavutuksille, mikä ei suinkaan aloittaa nollapisteestä tätäkään tointa. Mitä sitten tulee kysymyksiin koskien Dublinin, Dublinin asetukseen neuvosto ei ole ollenkaan yhtä pitkälle päässyt, mutta Ruotsilla on, on tavoitteena yhteis, yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa ö, toimia niin, että työtä saataisiin viedyksi eteenpäin. Tietysti neuvostossa on tässä asiassa ristiriitoja sekä neuvoston, neuvoston sisä, siis neuvostossa, neuvoston sisällä on ristiriitoja, mutta myöskin ristiriitoja neuvoston suhteessa parlamenttiin. Mutta olen varma siitä, että saavutettavissa on hyväksyttäviä kompromissiratkaisuja. Ruotsi on puheenjohtajan vakanssilla aikoina, aikana, jolloin turvapaikkakysymykset ovat erityisen akuutteja. Kaikki me tietävät, mitä Välimeren alueella, alueella on tapahtunut. Olemme kallistaneet sitten korvamme tietenkin kaikille ehdotuksille mitkä tähtäävät näiden kysymysten ratkaisuun. Nämä täällä tämä kriisi osoittaa, että tässä on huomattava määrä lisäarvoa tarjolla jäsen, jäsenmaille tätä asiaa ajaa kohti yhteistä lainsäädäntöä. On tärkeää, että kaikki näissä oikeudellisen asiakirjojen muutokset toteutetaan niin, että, että että siinä otetaan asianmukaisesti ja kohtuullisesti huomioon jäsenmaille koituvat kustannukset ja, ja paine. On tietenkin olemassa selkeitä poliittisiakin sopimuksia näistä kysymyksistä. Jo Haagin ohjelman puitteissa sovittiin yhteisestä euro, eurooppalaisesta turvapaikkajärjestelmästä viimeistään tänä vuonna 2009 näissä haakinnusohjelmassa että eurooppalaisessa sopimuksessa on ehdotuksia tehokkaimmista toimenpiteistä Euroopassa tapahtuvan turvapaikkakäsittelyn tehostamiseksi solidaarisuuden hengissä. On ensinnäkin jo käynnistetty työ on saatettava loppuun, jotta saisimme sitten, saavuttaisimme sovitut päämäärät tässä työssä tarvitsemme sekä parlamentin että neuvoston tukea. Niin, niin ikään äh, äh, sellaisia ihmisiä, jotka, jotka, jotka tarvitsevat turvaa, äh, jotka ovat sellaiset ihmiset, jotka ovat jämähtäneet vaikka pakolaisleirelle tietämättä omasta tulevaisuudestaan mitään. EUn jäsenmaat voisivat yhteisesti tehdä, tehdä paljonkin näiden henkilöiden yksilöiden kohtalon helpottamiseksi. Yksi tärkein työkalu oli tässä yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä ja siinä, siihen liittyvä tällainen ulkoinen ulottuvuus. Ja voitaisiin siinä esimerkiksi kotouttamis- ja asuttamispolitiikkaa, syöttämispolitiikkaa tehostaa, joka on meilläkin päämääränämme me, me ö, olemme val, valmiit työstämään tätä asiaa tiukasti sy- syksyn mittaan niin, että saisimme siitä poliittisen yksimielisyyden aikaiseksi. Välimeren tilannehan on osoittanut selkeästi, miten tärkeä tällainen konkreettinen politiikka on. Ruotsi on kiitollinen niistä resursseista, jotka parlamentti on vapauttanut käyttöön yhteisen aloitteemme toteuttamiseksi lähden siitä, että kun parlamentti on kerran myönteisesti asennoitunut tähän asiaan, myös se asettuu myöskin tukemaan muita strategisia tavoitteitamme. Arvoisat eh, parlamentaarikot, minä ymmärrän oikein hyvin niitä ongelmia, jotka, joita Maltassa, Kreikassa, eh, Italiassa, Kyproksella on ollut ja eh, edellyttävät selkeää solidarisuuden lisää, lisääntymistä Euroopan unionin taholta. Me haluamme saada aikaiseksi rakentavaa yhte- vuoropuhelua läheisessä yhteistyössä komission Frontexin Euroopan parlamentin kesken saadaksemme aikaiseksi sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä kestäviä ratkaisuja. Välimeren tilanteen, tilanteen ongelma nippuu. arvoisat edustajat, eri maissa asuvien ihmisten väliset kontaktit niin EUn sisällä kuin sen ulkopuolellakin ovat erittäin tärkeitä yhteisen taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksemme kannalla. Ihmisten tapaaminen lisää suvaitsevuutta ja, ja ymmärrystä toinen toisestaan se on olennainen perusta EU-alueen tehostuneelle yhteistyölle. Puheenjohtajamaa näiden Euroopan komission selvitysten perusteella tulee käsittelemään tätä asiakokonaisuutta. Esimerkiksi Balkanin alueen tilannetta kuvaava selonteko on erittäin asiallinen ja puolueton. Nyt esimerkiksi Serbian Fyromin ja Monte, necron kanssa on käyn, saatettava käynnist, käyntiinpanot neuvottelut valmiiksi mahdollisimman nopeassa aikataulussa. <clears throat> He muutenkin kaipaavat kannustusta uudistumistyössä. Heti kun Länsi-Malkanin alueet täyttävät vaat, riittävät vaatimukset, niistä voitaisiin saada viisumivapaan vapaa alue, joka tämä viisumiproblematiikka onkin yksi olennaisin tässä. Viisumin informaatiojärjestelmä, viisumin informaatiojärjestelmä eli VIS, ei, ei saa karahtaa teknisiin vaikeuksiin – minusta meistä järjestelmää ei tulisi enää entisestään viivästyttää, vaan pyrkiä saamassa, saada se mahdollisimman nopeasti toimivaksi, mukaan lukien myöskin biometriikan silmänjälkien ja valokuvien käyttö. Ja olennaiseksi osaksi yhteistä viisumipolitiikkaa. Tässä muutamia näistä painopistealueista, mitä valtio on luo, lu, ö, tässä kirjannut ö, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaan. Kiitoksia tarkkaavaisuudesta nyt sitten kysymysten ja kommenttien aika. Kiitos. Thank you so much, Minister, for your presentation. Kiitoksia ministeri tästä johdannostanne. Nyt voimme varmasti aloittaa keskustelun. Niin kuin sanoin, niin ehdottaisin, että me pitäydymme näissä aikarajoituksissa, jotta voimme antaa mahdollisimman monelle puheenvuoron. Koordinaattoreiden lisäksi poliittisista ryhmistä on täällä jo 15 puheenvuoropyyntöä, joten ehdotan, että me suljemme listan nyt. Ehkä Rova Keller. Keller on täällä jo mukana. Ja vielä toinen puhuja, joten ehdotan, että nyt me suljemme puhujalistan, muuten emme pysy aikataulussa, joten pyytäisin, että noudatatte näitä aikarajoituksia. Niinpä annamme edustaja Busutille, Busutille Euroopan kansanpuolueen nimissä kolmeksi minuutiksi puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministerille johdannosta EPP-ryhmän puolesta. Tässä parlamentissa voin vakuuttaa teille, että me olemme poliittisesti halukkaita tekemään yhteistyötä seuraavina kuukausina kanssanne, jotta ne pääsette tavoitteisiinne, jotta pääsette tavoitteisiin tässä hyvin äh, hankalalla äh, politiikan alalla. Se on myös hyvin äh, mielenkiintoinen ala, jossa paljonkin tapahtuu tällä hetkellä sekä EU-ssa, mutta paljon tapahtuu myös kentällä ja jopa merellä. Ja nyt, nytkin maani Malta, sinne on juuri tullut 85 eh, pakolaista. Heidät eh, pelastettiin Lampedusan saaren ulkopuolelta noin 75 kilometriä. Ja eh, tällaista tapahtuu joka päivä. Se herättää ristiriitoja. Ja minun mielestäni täällä meidän pitäisi yrittää saada aikaan tervettä järkeä rakentavaa toimintaa tähän keskusteluun. Mutta ihmiset kysyvät meiltä, mitä Euroopan unioni tekee tälle asialle ja miten tehokas Euroopan unioni on. Meidän täytyy suhtautua vakavasti, kun äh, vastaamme näihin kysymyksiin, ja minä vastaisin, että EU, että EU ei ole niin tehokas kuin haluaisimme sen olevan. Ja niinpä äh, tarvitsemme teidän apuanne ja panostanne tulevina kuukausina. Puhuitte tässä Tukholman ohjelmasta ja voimme taata, että mm, me olemme yhteistyössä, jotta pääsette eh, tavoitteisiin. Mutta kyse on viiden vuoden suunnitelmista ja meitä kiinnostaa tässä vaiheessa enemmän se, miten voidaan varmistua siitä, että se, mistä on nyt jo sopi, sovittu, esimerkiksi eh, maahanmuutto- ja eh, turvapaikanhakupaketti eh, eh, täytäntöön pannaan. Meillä on kuitenkin tiettyjä epäilyksiä siitä täytäntöönpanosta, joka liittyy näihin asioihin, jotka on jo hyväksytty. Haluaisin viitata neljään kohtaan, joihin pitäisi keskittyä varsinkin, jotta voidaan taata riittävä maahanmuuttopaketin täytäntöönpano. Ensinnäkin mm, pitää edelleenkin tehokkaasti puuttua laittomaan maahanmuuttoon. Pidimmepä tai emme, Välimerellä nämä reitit ovat laittomia ja ne reitit pitäisi lopettaa. Tämä ei liity mitenkään laillisen maahanmuuttoon, vaan kyse on laittomasta maahanmuutosta ja meidän pitäisi se lopettaa. Ja kun lopetetaan nämä laittomat reitit, niin meidän pitää varmistua, voimme varmistua siitä, että lopetamme tämän inhimillisen strategian. Eli jos vahvistetaan Frontexia, se on olennaista ja jos vahvistetaan meidän toimiamme, jotta voimme koordinoida palautusaloitteita, niin sekin on mukana kuvassa. Lisäksi yhteistyö kolmansien maiden kanssa on aivan selvää, että jos emme vakuutu siitä, että yhteistyö kolmansien maiden kanssa, varsinkin lähtömaiden kanssa, mutta myös tiettyjen siirtymä transitomaiden kanssa. Eh, emme ilman näitä koordinointeja ikinä saa tätä eh, ongelmaa loppumaan. On eh, aivan selvää, että me haluamme taata esimerkiksi, että Libya ei pääse mukaan, koska se, sitä kautta ei voida tätä ratkaista. Ja sitten niin minä olen tulossa päätöksen tässä. eteläiset jäsenvaltiot vaativat solidaarisuutta. Me haluamme, että eh, te sanotte näkökantanne. Ja sitten Euroopan turvapaikanhakuvirasto. Tämä on, eh, haluaisin tietää, onko tämä prioriteetti. Me olemme valmiita tekemään yhteistyötä ja eh, saattaa olla, että saamme aikaan sopimuksen suhteellisen pian. Kiitoksia edustaja Busutil. Seuraavaksi edustaja Moraes, kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun hyvin lyhyesti. Kiitoksia ministerille tuosta eh, johdannosta. Ruotsin eh, puheenjohtajuus, eh, samoin kuin Suomen puheenjohtajakausi. Siinä tehdään merkittäviä avauksia turvapaikanhaku asioissa. Mutta siellä ensimmäisiä kysymyksiä on se, mitä tapahtuu näille ehdotuksille, Tampereen ehdotuksille. Me emme vielä kymmenen vuoden vuoden sisällä ole saaneet aikaan tätä turvapaikanhakupolitiikkaa. Me haluaisimme kuulla näkemyksenne myös siitä, että e, meillä on toimiva e, turvapaikanhakupolitiikka e, melko nopeasti. Me olemme tyytyväisiä myös siihen seikkaan, että viime kaudella tehtiin paljon parlamentissa tärkeää työtä Dublin ja Eurodac kysymyksissä, varsinkin turvapaikanhakuvirastossa. Oletteko te strategisesti vainnut tästä ettei otettu esiin näitä asioita, jotka tulivat parlamentista. Me olemme tarkastelleet niitä hyvin, hyvin tarkasti Ajatellen varsinkin turvapaikanhakijoiden oikeuksia. Varsinkin kun puhutaan Marcelin Alkon mietinnöstä. Minun mielestäni siinä esitetään nämä tiettyjä vain periaatteita, ja kun meillä on yhteen maahanmuutto- tai turvapaikkapolitiikka, se, on, se pitäisi olla tasapuolista ja tasapainoista. Aivan totta, miten se vaikuttaa eteläiseen Euroopan maihin. Mutta Tampereella tällainen visio oli jo olemassa. Olisi mielenkiintoista kuulla teillä, teiltä, miten näitte tämän vuoden 1999 vision. Olen kuitenkin hyvin tyytyväinen siihen, mitä sanoitte turvapaikanhakupaketista. Tässä siis kommenttini. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro edustaja Hennis Pläschätille. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän eh, Ruotsia puheenjohtajamaana siitä, että meillä on tilaisuus käydä keskustelua, jossa olemme voineet todeta, että meillä on kunnianhimoiset tavoitteet. Ja eh, Ruotsi voi luottaa meidän apumme. Haluaisin eh, korostaa tässä kahta kysymystä. Irak on jo mainittu mutta olen sitä mieltä, että turvallisuuden puute ja pommi, joka mahdollisesti räjähtää niskamme, vaatii meiltä yhteistä oikeusinstrumenttia. Meillä on siis jäsenmaita, jotka ovat ulkorajoiltaan niitä, jotka joutuvat maksamaan laskun tästä turvallisuudesta. Meillä on työkaluja jo ehdotettuna. Suuri enemmistö on jo sanonut, että tässä ei pidä antaa vapaaehtoista eh, leimaa näille instrumenteille, vaan tilanne vaatii pakottavia toimenpiteitä kaikilta jäsenmailta. Kaikkien täytyy kantaa vastuunsa. Kaikki ovat tähän pakotettuja. Ja mielestäni eh, olisi tarpeen, että Ruotsi puheenjohtajamaana korostaisi nimenomaan eh, molemmin puolesta vastuuta. Edustaja Flotra, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin äh, aluksi tervehtiä ministeriä maasta, joka äh, on ansainnut meidän kunnioituksemme sillä, että se on ottanut vastaan eniten irakilaisia pakolaisia. Te olette todella johtoasemassa ja on hienoa, että olette täällä tänään. Haluaisin lisätietoja neuvotteluista, joita äh, komissio toivottavasti on jo saattanut päätöksen, niin haluaisin tietää teidän kantanne tästä Libyan kanssa. Neuvotteluthan tulisi saattaa päätökseen vuoden loppuun. Tuolta suunnalta maahanmuuttajia on paljon tulossa. Meidän täytyy katsoa, että maahanmuuttajien oikeuksia noudatetaan ja kunnioitetaan täysin ja että heitä ei missään tapauksessa kohditella väkivaltaisesti ei toimita niin kuin Italia tänään toimii. Se siis lähettää takaisin niitä henkilöitä, jotka mahdollisesti ovat jo saaneet kansainvälisen suojeluaseman ja e, jotka nyt tällä tavoin e, Eurooppa-neuvosto ja e, YK ovat jo tuomineet Italian toiminnan kaikkein kovimmalla mahdollisella tavalla. Mutta joka tapauksessa ihmisiä yhä kohdellaan huonosti Eh, niin kuin herra Musutti sanoi niin vieraillessaan alueella, että pakolaisia lähetetään jatkuvasti takaisin Libyaan. Ja nyt joudumme kysymään, miten me Euroopan unionissa ja te Ruotsi puheenjohtajamaana voimme taata, että ne henkilöt, jotka mahdollisesti eivät ole laillisia maahanmuuttajia, voitaisiin ottaa vastaan ihmisoikeuksia noudattaen, mikä missään tapauksessa Libyassa ei ole mahdollista. Miten voisimme valvoa ja arvioida tilannetta ottaen huomioon, kuinka heikko Libyan demokraattinen tilanne on? kuinka siellä ei oikeastaan ole lainkaan vapaita kansalaisjärjestöjä puolustamassa asioita. Dublinin sopimus täytyy tehdä todella tehokkaaksi ja voimakkaammaksi eh, kolmesta tärkeimmästä syystä, joista ensimmäinen on, että jos haluamme, ja tämä mielestäni on todella meidän tavoitteemme, kun puhumme turva, yhteistä turvapaikkaoikeudesta, eh, tarkoitan, että meidän Euroopan tasolla täytyy määrätä suoja, joka on välttämätön tietylle henkilölle, ja jotta kyseinen henkilö voisi itse valita, mahdollisimman oikeudenmukaisesti maan, jossa hänellä olisi mahdollisimman oikeudenmukainen kohtelu. Mahdollisesti joku Libyasta tullut pakolainen lähetetään maahan, jossa hänellä ei ole missään tapauksessa kulttuurisia, historiallisia perhesyitä tai muita syitä tuntea itseään kotoiseksi, tuntea olaan kotoiseksi. Sitten on ihmisiä, jotka ovat tulleet johonkin johonkin toiseen eurooppalaiseen maihin, eivätkä uskalla pyytää turvapaikkaoikeutta, koska he pelkäävät, että heidät lähetetään Kreikkaan, josta missään tapauksessa he eivät turvapaikkaa tule saamaan. He pyytävät siis kansainvälistä suojelua. Ja sitten vielä kolmas tavoite, josta Italian, Maltan, Kreikan, Maltan ja Kreikan kollegat ovat puhuneet, Eh, tarkoitan mahdottomista eh, tilanteesta, joka eh, Libyan rajamaissa vallitsee. Haluaisin siis tietää, miten voisimme vastata kaikkiin näihin kolmeen mielestäni todella Dublinin sopimusta hankaloittavaan tilanteeseen. Mr. Kirchhoff, please. Sitten Kirchhoff. Sir President anteeksi siitä, että minä en äh, saanut näitä kaikkia huomiota korviini. Äh, minä olen entinen äh, yhdistyneen kuningaskunnan ministeri ja tiedän, että tässä on varmasti hyvin haastava kenttä, mutta nopeat kommentit. Minusta vaikuttaa hyvin selvältä, että meidän täytyy voimakkaasti erottaa toisistaan maahanmuutto- ja turvapaikkakysymykset. Olen aina uskonut juristina myöskin, olen ehkä epäsuosittu ihminen täällä, mutta tiedän, että säännöt ovat sääntöjä ja maahanmuuttosääntöjä pitäisi noudattaa. Ja kyllä minä olen sitä mieltä, että nämä ovat myös kansallisia intressikysymyksiä ja mietitään, mihin Eh, maihin halutaan eh, ottaa maahanmuuttajia. Mutta mitä tulee turvapaikanhakijoihin, eh, tässä kyseessä on mm, yhdistyneen kuningaskunnan, yhdistyneen yhdistyneiden kansakuntien sopimus numero 51 ja tässä ei pitäisi sallia, että tätä hyväksi käytetään. Meillä Tämän pitäisi olla siis ainoastaan epätoivoisessa tilanteessa olevien ihmisten pelastustie. Meidän pitäisi hyvin paljon tiukemmin tehdä yhteistyötä, jotta voimme torjua näitä maita, jotka lähettävät ihmisiä Eurooppaan. Usein nämä ihmiset ovat todellakin vaarassa, kun he eh, saapuvat Eurooppaan. Minun mielestäni eh, Libya ja muut maat eh, ovat painostaneet Eurooppaa niin, ettei sitä voida hyväksyä. Tämä ei ole oikein näille ihmisille. Tällaista ei voida hyväksyä sivistyneissä yhteiskunnissa, joten meidän pitäisi olla paljon tiukempia ja meidän pitää myös auttaa niitä maita Euroopassa, joilla ei ole niin merkittäviä resursseja kuin isoilla mailla. Ja niiden pitää toimia periferiassa liian kovan taakan alla ja paineen alla. Ja muut haluavat vain kääntää selkänsä. Meidän pitää auttaa niitä, jotka tarvitsevat apua, mutta meidän pitää tunnustaa myös kansallisvaltioiden oikeus päättää maahanmuuttosäännöksistä tästä. Kiitos. Thank you. Now Mr. Tavares. Kiitos ja edustaja Tavares. Kolme minuuttia. Eh, senhor Ministro, muito obrigado, Senhor Presidente. Eh, eu gostaria de, de começar por dizer que... Kiitoksia puheenjohtaja, eh, niin aivan aluksi sanoisin, että mitä tulee laittomaan maahanmuuttoon, niin ongelmaa katsotaan hiukan väärästä näkökulmasta virheellisestä näkökulmasta. Maahanmuuttajat, jotka tulevat Eurooppaan, ovat enimmäkseen Afrikan maista, ei, jotka tulevat ähm, Libyasta. Usein kyse on äh, yksilöistä, jotka hakevat äh, turvapaikkaa Euroopan maista ja usein heille se myönnetään. Äh, kyse on siitä, että katsotaan nyt maahanmuuton syitä olipa kyse laittomasta tai ei. Miten voisimme tehdä turvapaikasta sellaisen, että turvallisesti nämä ihmiset voivat hakea sellaista ja tavoitteena on sellainen saada. Ihmisillä on oikeus turvapaikkaan. Meidän täytyy miettiä, millä tavoin me voimme ottaa todellakin huomioon nämä turvapaikanhakijoiden oikeudet. Ja nyt puhuttiin äh, siitä, että pitäisi äh, puuttua laittoman maahanmuuton äh, syihin. Se ei ole helppoa. Meidän pitää torjua laittoman maahanmuuton laitonta maahanmuuttoa, mutta on vaikeampi puuttua siihen, mikä syynä on ja mitkä ovat ne juuret. me asetamme meidän tavoitteemme tällä tavoin ehkä liian korkealle ja ähm, näin on tapahtunut liian usein silloin, kun on torjuttu huumeita, terrorismia äh, ja nyt on hyvin vaikea täytäntöönpanna tätä käytännössä. Äh, mutta todellakin nämä epärealistisen politiikan tulokset on, ovat nähtävissä. Ja Ruotsin pitäisi kaudellaan miettiä sitä, että nämä tavoitteet ovat aivan liian epärealistisia. Ja tämä johtaa siihen, että realismia puuttuu ja joudutaan järkyttäviin tilanteisiin, jos ihmiset hukkuvat, äh, kun nämä alukset uppaavat. Äh, saattaa johtua siitä, että äh, mandaatti on epäselvä. Tämä on aivan väärin. Käytännön vaikutukset tarkoittavat, että nämä ovat virheellisiä politiikkoja. Sitten edustaja Borgetsio viimeinen ensimmäisellä kierroksella. La legitimi... Kiitoksia, puheenjohtaja. Lainmukaisuus on ehdoton vaatimus. Kaikki me sitä puolustamme. Henkilöiden on löydettävä turvapaikka Euroopassa, jos heitä vainotaan – mutta tämä lainmukaisuus ei saa johtaa siihen, että maiden politiikka, niin kuin Italian ja Maltan politiikka, tehtäisiin laittomaksi. Nehän ovat tekemissä laittoman maahanmuuton kanssa. Eurooppa on hylännyt nämä maat heidän taistelussaan laitonta maahanmuuttoa vastaan. Sitähän harjoittavat kaikkein pahimmat mahdolliset rikolliset mafiajärjestöt, mutta myös eh, siihen on soluttautunut terroristiaineksia. Nämä kaksi aspektia ovat yhtä voimakkaita. Sallinette, eh, herra ministeri, että huomauttaisin, että eh, oikeastaan vain hipaisitte jälkimmäistä sitoutumista, joka kuitenkin on yhtä tärkeä kuin ensimmäinen aiheemme. Niinpä eh, toivoisinkin, että Eurooppa todella sitoutuisi taistelemaan ja ennaltaehkäisemään, ennen kaikkea ennaltaehkäisemään, kun Eurooppa ei mitenkään eh, aktiivinen ole ollut eh, sanallisen taistelun lisäksi niillä paikoilla, missä muuttoa tapahtuu. Libyasta ja muista läpikulkumaista tulee koko ajan Eurooppaan siirtolaisia. Mitä esimerkiksi Afrikassa Eurooppa tekee, jotta muuttovirtaa pystyttäisiin valvomaan ja jotta voitaisiin tuoda ilmi selkeät rikolliset toimintamallit. Afrikassahan toimintaa on kyllä, mutta Afrikasta ei meille kerrota totuutta. Haluaisin vielä korostaa, kuinka tärkeää on auttaa kaikkia niitä maita, jotka ovat ensi ensimmäisiä kärsimässä laittomasta maahanmuutosta. Meidän on tehtävä toimemme niin, että ne ovat suhteessa siihen, mitä kussakin maassa tapahtuu. Meillä Italiassa oli 14 000 laitonta maahanmuuttoa. Nämä ovat kaikki likaisia juttuja, 14 000 likaista juttua. Ja näiden lisäksi tuli vielä Eh, noin 1300 muuta maahanmuuttajaa. Kyllä Euroopassa puhutaan, mutta meidän täytyisi tietää, eh, mitä näiden asioiden estämiseksi todella on tehty esimerkiksi Italiassa? Kiitoksia. Nyt eh, koordinaattorien näkemykset on kuultu ja nyt ensimmäinen kierros päättyy. Nyt teidän vuoronne vastata, herra ministeri, olkaa hyvä. Tack så mycket, herr Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitoksia näistä hauskoista, mukavista, rakentavista kommenteista ja kysymyksistä. Sutilille sanoisin, Busutille sanoisin, että on erittäin tärkeää korostaa Maltan erityisen hankalaa tilannetta. Minä, minä äh, kesällä, kesän kynnyksellä kävin äh, Maltalla äh, toteamassa Maltan tilanteen ja, ja täytyy vaan todeta, että tämä pitää panna suhteisiinsa osaksi kokonaisuutta. Ei ole mitään yksinkertaisia ratkaisuja ongelmiin, ei ole, mutta yhteinen turvapaikka ja politiikka edellyttää tiukkaa yhteistyötä meiltä, jotta saisimme vuoropuhelun avatuksi kolmansien maiden kanssa, että ongelma enää kärjistyisi sitten mainittiin EUn suhteista Libyaan. Meillä on neuvottelut, mene, meneillään neuvottelut Libyan kanssa sopimuksesta. Me minä ja äh, komission vara, varapuheenjohtaja Jacques Varo tullaan, tulemme vierailemaan sekä Turkissa että Libya, Libyassa syksyn mittaan. On erittäin olennaista saada myöskin kautta että osaksi tätä vuoro, vuoropuhelua äh, maahanmuuttokysymyksissä. Äh, tämä alkuperämaiden kanssa käytävä vuoropuhelu voi entisestään vain voimistua ja vahvistua. Ja tarjolla oleva mahdollisuuksia on käytettävä joustavasti ja tehokkaasti. Samo, samoin täytyy tässä värvätä esimerkiksi UNCOHRn tapaiset asiantuntijajärjestöt entistä tiiviimmin. Keskustelu sekä Libuan että Turkin kanssa korostaisin, että Ruotsi pitää tätä äh, laittoman ja äh, laillisen äh, maahanmuuton kytköstä tärkeänä. Meidän täytyy, koska tässä tämä, nimenomaan tämä laiton on laillisen maahanmuuton pahin vihallinen. Nämä, nämä järkeily otetaan useasti esille Tukholman ohjelmassa, että tulemme tähän nimenomaan painottamaan Me, meillä on tämä strateginen taustaolema ja Tampereen ohjelman henki elää Tukholman ohjelmassa vielä. Ja miksi ha, Haagin ohjelmaanhan tätä tavallaan ei välttämättä niin hyvin istunut maailmanpolitiikan myllerryksistä johtuen. EUn velvollisuus on yhtäältä tietysti asettaa rajoit, mutta toisaalta sitten myöskin avautua maailmalle. Ja niin tätä yritämme painottaa tässä puheenjohtajakaudellamme. Sitten hollantilaiselle edustajalle tai flamilaiselle edustajalle sanoisin, että, että me todellakin pyrimme Tukholman ohjelman kautta toteut, toteuttaa ne, niitä ohjelmia, joita jo meillä on tässä valmiina. Ja nimenomaan sitten painottaa näitä solidarisuuskysymyksiä. Herra Kirkup on ihan oikeassa siinä, kun hän toteaa, että meidän pitää erottaa maahanmuutto- ja turvapaikkakysymykset toinen toisistaan. Tuossa maahanmuuttopolitiikassa on kysymys mahdollisuuksista, turvapaikkapolitiikassa on kysymys lainsäädännössä. tarkoitus on päättää, nyt sitten jäsenmailla antaa tilaisuus päättää, miten paljon työvoimaa he esimerkiksi tarvitsevat ja, ja minkälaiset sitten ovat heidän mahdolliset toisaalta myöntää turvapaikkoja niitä tarvitseville. Ja sitten lopuksi herra Tavares, totta kai tällainen eh, järjestelmällinen eh, järjestelmän toteuttaminen, systemaattinen järjestelmän toteuttaminen on aivan olennaista. Eh, EUlla on jo lainsäädäntöä, eikä me voi tietenkään mitenkään irrottautua näistä sitoumuksistamme, joita tähän mennessä olemme tehneet. Ja tietysti Ruotsi tulee tähän suuntaan niin ikään toimimaan, mitä Bogertsi on kysymyksiin niin olen vastannutkin mielestäni koskien näitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jossa on, painotetaan vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa ulkorajojemme ulkopuolella. Ja, ja me näemme tässä selkeän kytköksen kehityspolitiikan kanssa ja tulemme pitämään konferenssin Malmössä – Koskis, joka nimenomaan käsittelee kehitysyhteistyöpolitiikan ja maahanmuuton kytkentää. Tätä kautta sitten haemme pohjaa jatkoyhteistyölle. Puhe, kiitos pojalta. No, kiitoksia kovasti näistä nopeista, tiiviistä kommenteista vastauksena kysymyksiin. Mutta haluan muistaa vielä, miten tärkeää on pitäytyä aikarajoituksissa puolitoista minuuttia, korkeintaan kaksi minuuttia, koska meillä on täällä melkein 20 jäsentä pyytänyt puheenvuoroa, joten nyt pyytäisin teitä puhumaan nopeasti aivan ensiksi edustaja Koratsevilta. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi eh, sanoisin, että eh, suhtaudun hyvin luottavaisesti. Olen ylpeä eh, siitä, että täällä on merkittävä ministeri Bilström. Hänellä on merkittävästi ansioita ja ne suhtautuu tiukasti laittomuuksiin ja toivottavasti saadaan tällä tavoin aikaan yhteinen maahanmuuttopolitiikka. Kiitoksia, että tulitte tänne. Haluaisin ottaa esimerkiksi myös sen, mitä Ruotsissa on saatu aikaan työlainsäädännössä. Valtavan hyviä tuloksia pienessä ajassa parempaa integraatiota ajatellen. Olen tyytyväinen aloitteeseen näistä turvapaikan haku tuen toimistoista. Olen, olisin kiitollinen, jos voisitte hiukan enemmän kehitellä sitä, miten pitkälle tätä on keskusteltu neuvostossa ja saadaanko se eteenpäin kauden aikana. Ja sitten olen tyytyväinen siitä, että otitte esiin Länsi-Balkanin viisumivapautuskysymyksen. Olen tyytyväinen, että asetitte tietyt aikarajat ja tämä lainsäädäntö pitäisi hyväksyä tämän vuoden loppuun mennessä ja minä todella toivon, että parlamentti ei viivyttele byrokraattisesti asiassa, joka liittyy satojen tuhansien ihmisten vapauteen, koska he tuntevat olevansa vangittuina. Me, tämä on meidän vastuullamme ja toivon, että tämä valiokunta edesauttaa siihen, että me saamme aikaan yhteisen näkemyksen vuoden loppuun mennessä. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Situ. Vielen Dank, Herr Vorsitzender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 Kyllä. Entinen komission jäsen, edustaja Michel. De faire la distinction Nythän täytyisi tehdä erittäin selvä ero laillisen maahanmuuton ja turvapaikkaoikeuden kysymysten välillä. Tietty käsite ei kelpaa määrittelemään toista. Kuitenkin on olemassa elementti, joka huolestuttaa minua ministerin esityksessä, vaikka olenkin olennaisilta osin yhtä mieltä hänen kanssaan. Siinä oli asia, joka puuttui kokonaan, josta en kuullut sanakaan hänen esityksessään. Ministeri valvoo erittäin tarkkaan työvoimatarvetta esimerkiksi Euroopan unionin maissa. Ja kyllähän minä tämänkin huolen aiheen ymmärrän, mutta en kuullut sanaakaan siitä, että aivovuotoa tapahtuu kuitenkin kehitysmaissa, joista muuttovirta tapahtuu. Ne on koko ajan nähtävissä aivovuodon ongelma. Ja tästä en kuullut sanaakaan, en yhtään ainutta sanaa. Ja tämä huolestuttaa minua. Se huolestuttaa minua, koska, koska eihän tässä nyt haluta rohkaista sellaista politiikkaa, jossa kehitysmaiden ajattelevat aivot lähtevät muualle. Ne tarvitsevat näitä aivoja aivan oleellisella tavalla. Ne tarvitsevat insinöörejä, opettajia, op- sairaanhoitajia. Ja juuri kun nämä ihmiset valmistuvat koulusta, he saavat välittömästi työpaikan jostakin muualta. Tästä haluaisin varoittaa, tästä ulottuvuudesta haluaisin varoittaa, koska tämä ulottuvuus ei voi, jos me haluamme eh, toimia eurooppalaisten arvojen mukaisesti, tätä ulottuvuutta ei saa poistaa meidän lähestymistavoistamme. Tämän täytyy olla ehdottoman käytännöllinen lähestymistapa ja materialistinen myös eurooppalaisten tarpeiden kannalta. Ehkä joissakin maissa, missä työttömyyttä on, voidaan vastata näihin kysymyksiin toisella tavalla, mutta missään tapauksessa aivovuotoa ei voida hyväksyä. Edustaja Papadopoulos. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, äh, mm, ministeri puhui Välimerestä ja äh, puhui myös siitä, minkälaisia vastauksia näihin kysymyksiin voitaisiin antaa. Äh, kollega ei aikaisemmin vastannut, teidän kolleganne ei vastannut eh, aikaisempaan kysymyksiin. Eh, oma maani Kypros on maa, laittoman maahanmuuton kohde, hyvin merkittävä sellainen. Me eh, saamme yhä enemmän turvapaikanhakijoita ja laittomia maahanmuuttajia, koska me olemme strategisesti sellaisessa sijainnissa maantieteellisesti. Mutta tässä, tähän liittyy ongelma, joka huolestuttaa meitä. Kyse on nimenomaan miehitytyistä alueista vuodesta 1974 tähän päivään mennessä. Jatkuvasti on vallinnut miehitys Turkin puolisella alueella, emmekä pääse tänne alueelle. Niinpä asiat lähtevät käsistä. Emme voi valvoa tätä aluetta ja lisäksi Turkista mm, laiton maahanmuutto tapahtuu näille miehitetyille alueille. Siellä on harmaa talous, josta kaikki ovat riippuvaisia, ja me tarvitsemme tässä asiassa poliittista tahtoa. Turkin pitää tunnustaa Kyproksen tasavalta, ja meidän pitää tehdä yhteistyötä, mutta tähän mennessä näin ei ole tapahtunut. Turkki ei sovella eh, tarvittavia pöytäkirjoja, eikä eh, se tunnusta eh, maatamme. Niinpä pyytäisin teiltä seuraavaa. Aivan ensiksi Turkin mm, Turkki eh, ei pääse eh, ratkaisuun. Eh, aivan äskettäin yritettiin painostaa meitä näissä asioissa. Turkki haluaa tulla Euroopan unionin jäseneksi, mutta sen ei pitäisi johtaa siihen, että painostetaan ja Mm, pitäisi siis tunnustaa myös Kyproksen tasavalta, jotta eh, voidaan ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin ajatellen eh, laitonta maahanmuuttoa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kiitoksia kovasti mm, puheenjohtaja. Kiitos ministeri ja kiitos esityksestä ja onnea matkaan puheenjohtajakaudellenne tässäkin asiassa edellisellä äh, vaalikaudella keskusteltiin tässä valiokunnassa paljonkin lasten oikeuksista. Ja jos Lissabonin sopimus hyväksytään, siis sille tulee entistä suurempi painoarvo. <clears throat> Haluaisin tässä äh, nimetään kiinnittää huomiota yksinään matkustaviin pakolaislapsiin. Tai äh, miten puheenjohtaja valtio tähän suhtautuu ja miten sitä aiotaan jatkossa työstää? Sitten toisekseen oli kiinnostava kuulla tästä jatkoasutuskysymyksestä. Se on varmaan asia, jota voimme tässä Ruotsin puheenjohtajakaudella vielä selvitellä enemmän niin, että saataisiin yhteinen asetus tämänkin asian aisoihin saattamiseksi. Signora Serrakiani. Kiitoksia edustaja Serrakiani. Grazie per la relazione che ci ha fornito kiitoksia eh, herra ministeri esityksestä. Henkilökohtaisesti haluaisin esittää nopean kysymyksen. Eh, Italian lehdistössä Silvio Berlusconi on sanonut, että hän estää Eurooppa-neuvoston työn, jos jatkuvasti tehdään eh, julkilausumia laittoman maahanmuuton maihin nousta Italian komissaari, komissaari Barohan on pyytänyt eh, Italia antamaan selontekoja selontekonsa siitä, miten eh, Libyasta tulleet pakolaiset on pakotettu lähtemään takaisin. Oletteko sitä mieltä, että eh, tässä rikotaan kansainvälistä oikeutta ja mitä oikeutta, mitä kansainvälistä sääntöä tässä olisi rikottu? Kiitoksia. Edustaja Blinkevičiut. Ačiū pirmininkė, dėkoju gerbiamam ministrui už pristatymą prioritetų pirmininkaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia eh, tästä esityksestä ministerille. Minulla olisi pari kysymystä. 130 eh, suurinta kaupunkia eh, Euroopassa ovat vaatineet toimielimiä antamaan paikallisviranomaisille enemmän toimivaltuuksia, jotta voidaan puuttua maahanmuuttokysymyksiin. Eh, paikallisviranomaisten edustajat ovat sitä mieltä, että eh, laillinen maahanmuutto on hyödyksi maahanmuuton vaikutukset EU-ssa tunnetaan suurimmissa kaupungeissa lähinnä ja siitä syystä näiden kaupunkien edustajat ovat puhuneet, että pitäisi olla enemmän toimivaltuuksia, jotta maahanmuuttokysymyksiin voidaan puuttua tällä tasolla. Minun mielestäni tämä olisi sopiva vastaus Tukholman ohjelmaan. Sen pitäisi olla prioriteettina ohjelmassa. Tiedän, että uusissa jäsenvaltioissa on eriäviä näkymiä, näkemyksiä siitä, miten annettaisiin näitä toimivaltuuksia. Haluaisin tietää teidän näkemyksenne tässä asiassa. Ja toinen kysymys sitten liittyy työperäiseen maahanmuuttoon tilannetta on arvioitu työmarkkinoilla EU-ssa. Siellä EU-ssa on yhä enemmän työttömyyttä ja täytyy odottaa pari vuotta ennen kuin tilanne paranee. Olen aivan samaa mieltä kanssanne, että kansallisvaltioiden pitää ratkaista tämä vastaanottokysymys joustavasti sen jälkeen, kun ne ovat tarkastelleet, mikä on kansallinen työmarkkinatilanne omassa maassa. Aivan kuten yksi kollegoistamme mainitsi, Afrikan valtioista on aivovuotoa. Ja vastauksena haluaisin sanoa, että tilanne on myös erilainen. Meidän työnantajamme ottavat työvoimaa kolmansista maista halpana työvoimana ja työtä eh, viedään näiden maiden kansalaisilta. Kiitoksia. Ja vielä aivan lopuksi haluaisin kiittää teitä hyvin konkreettisista vastauksista, joita olette antanut erittäin avoin ja pätevä henkilö olette. Diaz de Mera seuraavaksi. Kiitoksia. Puhun hyvin lyhyesti. Painotan sitä, että tässä valiokunnassa ollaan tietoisia eh, maahanmuuttokysymyksistä. Me tiedämme kyllä, mikä on maahanmuuttopolitiikka mikä on palautusoikeus ja ne muut kysymykset. Niinpä kun kuuntelin teitä, olen samaa mieltä kanssanne, mutta ne tietyt asiat herättävät huolestuneisuutta. Ensinnäkin puhutaan 2010 takarajasta maahanmuuttokysymyksiä tai tuossa turvapaikanhakukysymyksessä, ja nyt te puhutte 2012 vuodesta. Haluaisin, että mm, eh, sanotte, että eh, näin ei ole. Kyse on yhteisistä menettelyistä vai onko kyse solidaarisuudesta ja taakanjaosta. Neuvostossa ei olla saatu aikaan tästä sopimusta. Ja sitten toinen tuon, tuo huolenaihe. 728 miljoonaa euroa, joka menee pakolaisrahastoon. Se on erittäin pieni 2007-2013 tämä pakolaisrahasto, siihen liitämme tuon turvapaikanhaku toimiston. Käytetäänkö tätä rahastoa siihen, että suositaan, edistetään vastaanottoa, ei ainoastaan pakolaisia, vaan myös sellaisia, joita on siirretty. Mitä me voimme tehdä tässä suhteessa? tässä yksi asia on pakolaisrahasto ja toinen asia, sen se on sitten tämä turvapaikanhakutoimisto. Kiitoksia. Bond. Kiitoksia, edustaja Bond. Voorzitter, bedankt. Excellentie, het, eh, het volgende. Ik ga met... Kiitoksia, puheenjohtaja. haluaisin sanoa, että lähdin tästä kokouksesta paljon varmempana meillähän on jäsenmaissa samanlaisia vaikeuksia ja sanotte, että maahanmuutto on eräänlainen mahdollisuus. Sitä minä en usko. Katsokaanpa Brysselistä 500 metrin päästä täältä on kortteleita, joissa yhteisö on aivan sulkeutunut. Amsterdamissa, Malmössä, Birminghamissa, kaikkialla on tällaisia kortteleita. Ja nyt sanotte, että maahanmuutto on mahdollisuus. Mielestäni politiikka täytyisi miettiä uudestaan. Eurooppalainen ajatushautomo joutuu miettimään uusia mahdollisuuksia. Afrikassa on viisi miljoonaa muuttohalukasta, eikä tällaista määrää missään tapauksessa voida ottaa vastaan. Sehän on aivan mm, mm, järjetöntä. Työllisyystilanne Euroopassa yhä pahenee, työttömyys kasvaa. Meillä on tavattomia vaikeuksia löytää työtä Alankomaissa, ja te tulette sanomaan, että me tarvitsemme maahanmuuttoa, jotta työmarkkinat pysyisivät kunnossa – nämä rinnakkaiset eh, suljetut eh, yhteisöt, joita Malmössä, Brysselissä, Amsterdamissa on, ovat eh, asettuneet alueille, joilla myös islam on löytänyt jalansijaa. Toivoisin, että katsoisitte uudelleen ohjelmanne ja vielä esittäisin kaksi kysymystä. Oletteko perillä niistä suurista ongelmista, joita suurissa kaupungissa, kaupungissa Rotterdamissa, Pariisissa ja muualla on? Suunnattomista ongelmista, joita näissä kaupungeissa kohtaamme. Oletteko valmis äh, tarkistamaan äh, ehdotusta avata rajoja Euroopassa 50 miljoonalle työntekijälle, joita esimerkiksi eh, Pohjois-Afrikasta olisi tulossa. Edustaja Angelilli seuraavaksi. Il ministro per la presentazione. Kiitän teitä, eh, ministeri, eh, esittelystänne, mitä tulee Ruotsin ohjelmaan. Mahdollisesti toistan tässä muita kollegoita, mutta ajankohtaisia nämä kaikki kysymykset ovat. Kuten ministeri muistutti tänä päivänä, on tehty ehdotus eh, komission taholta luoda yhteinen ohjelma eh, pakolaisten asuttamiseksi. Tämä on varmasti jotakin aivan konkreettista ja korin tuntuvaa, mutta olen varma, että meidän täytyisi eh, painottaa tätä vielä voimakkaammin, koska Eurooppa on tuuli ajolla se on myöhässä, mitä tulee koordinaation jäsenmaiden tasolla – sekä pakolaisiin että maahanmuuttajiin kohdistuvassa politiikassa. Me tarvitsemme yhteisvastuuta, me tarvitsemme enemmän jaettua vastuuta keskenämme. Muuten emme voi konkreettisesti vastata meille esitettyihin haasteisiin. Maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita on liian paljon. Kollegat ovat jo sanoneet, että vastuu ei saa olla taakka etenkään sellainen taakka, joka olisi vain Euroopan eh, rajavaltioiden kannettavana. Täällä on puhuttu Italiasta, Maltasta, Kreikasta eh, ja Espanjasta. Ei, ei voida lähteä siitä, että nämä maat ratkaisevat eh, koko maahanmuuttokysymyksen aivan kuin olisi vast, kyse olisi vastuusta, jonka Malta, Italia ja Kreikka esimerkiksi joutuisivat yksinään kantamaan. Maltalle on tullut ja, ja tulee jatkuvasti yhä lisää maahanmuuttajia. Kyllä kollegat ovat jo puhuneet näistä kysymyksistä, mutta vastaanotto-oikeus ei voi olla ainoastaan rajavaltioiden asema. Meidän on nähtävä asia pakollisena kaikkien jäsenmaiden kohdalta, niin että todella turvapaikka oikeudenhakijoiden määrä jaettaisiin oikeudenmukaisesti. Toimielimet ovat viime aikoina sanoineet kielteisiä mielipiteitä mm, Italiasta eniten, mutta myös Maltasta. En ole aivan yhtä mieltä näiden virallisten toimielinten kanssa niiden kritiikin osalta koska esimerkiksi pohjoisemmat maat voivat sanoa toisella tavoin, että nekään eivät halua maahanmuuttajia. Jokainen maahan on pätevä päättämään itse siitä, keitä se ottaa vastaan. Ja kysymys kuitenkin on aivan inhimillisestä todellisuudesta. Te, kiitos edustaja Alfana. Kiitoksia. Haluaisin kiittää ministeriä tästä esityksestä kollegani Papadovolo kysyi tiettyjä kysymyksiä. Minä haluaisin hiukan tarkempia vastauksia. Olemme kuulleet tietyiltä kollegoilta, että kun puhutaan Euroopan unionin lainsäädännöstä, niin nyt pitäisi saada jotain aikaiseksi. Nyt on kuitenkin niin, että lakeja ei kunnolla noudateta. Ehkä tiedätte aivan äskettäin Italian lehdistössä on julkaistu hyvin hälyttäviä kuvia siitä, miten somali pakolaisia pidetään Italiassa. Heidät on pidätetty ainoastaan sen tähden, että he ovat olleet matkalla Libyasta Lampedusalle ja heitä pidettiin he mahdollisina, mahdollisesti sellaisina ihmisinä, jotka ylittävät Välimeren. Tämän lopputuloksena on nyt 60 ihmistä hyvin pienessä sellissä odottamassa oikeudenkäyntiään. Ja minä tiedän, että viime päivinä 50, 65 somalia on lähetetty takaisin maahansa. On myös esitetty pyyntö Italian sotilasviranomaisille, ettei palautusta tehdä, koska jotkut heistä hakevat turvapaikkaa, mutta edelleen heidät ollaan palauttamassa Libyan puolella samoin kuin YK on kanta on esitetty tänään iltapäivällä. Olen keskustellut pakolaisviranomaisen kanssa tästä Libya-kysymyksestä. Tämä UNHCRn edustaja ei ole saanut oikeutta tavata näitä ihmisiä. Haluaisin tietää nyt, onko Italian maahanmuuttopolitiikka eh, YK-sopimusten mukaisia, mukaista ja minkälaisiin eh, toimiin tässä pitäisi ryhtyä niin, että noudatettaisiin kansainvälistä lainsäädäntöä. Ja haluaisin tietää myös, eh, haluavatko EUn edustajat matkustaa Libyaan, mitä tapahtuu näillä, näissä pidätyskeskuksissa kollega kysyi aivan samasta aiheesta tänä aamuna, ja minä haluaisin tietää Ruotsin kannan tässä kysymyksessä, kun, mitä tulee näihin Berlusconin esittämiin kommentteihin, niin niistä mieluummin vaikenisin. Valitettavasti siis on EU Eh, toimii tässä. Dare, ciascuno dei turni di parola dei membri della commissione. Niin, pyydän todella, että kaikki noudattaisivat eh, meille annettuja puheenvuoroaikoja. Rova Kela. Billström, you have the need to... Billström, eh, puhuitte tarpeesta saavuttaa yhteinen turvapaikkapolitiikka. Miten aiotte varmistaa, että tämä turvapaikka hakuprosessit sitten asetu tälle alimman yhteisen nimittäjän tasolle, koska niin Euroopan unionissa on hyvinkin matalalla tasolla näitä asioita hoidettu. Miten te sitten haluatte ja aiotte reagoida siihen, jos jäsenmaat eivät täytä Geneven yleissopimuksen ohjeita ja määräyksiä, eh, että esimerkiksi ihminen ei saa tilaisuutta hakea turvapaikkaa tai häntä ei kohdella tasapuolisesti ja, ja entä, entä Entäpä sitten, jos näiden jäsenmaiden, kyseisten jäsenmaiden taholta vastustaa näitä ehdotuksia? Ja se, lisäksi vielä kysymys äh, Tukholman ohjelmasta. Sinnehän on paljon äh, määräyksiä tiedonkeruusta, e, erityisesti mitä, mitä tulee maahanmuuttajien sormenjälkien äh, keräämiseen tai muuhun. Miten te ajattelette ulottaa tietoturva säädökset maahanmuuttajien, vaikka he vielä olekaan maan kansalaisia. He ovat ainakin niihin minusta oikeutettuja. Kiitos. Thank you. Signore Vastella. Kiitoksia, edustaja Vastella. Eh, io credo, signor Presidente, che un atto di leggero coraggio sia venuto dal rappresentante della Svezia per riconoscere Ruotsi on varmasti osoittautunut tässä erittäin rohkeaksi tunnustaessaan sen, että Eurooppa ei ole ollut yhteisvastuuhenkinen näissä kysymyksissä. Kysehän on Euroopan demokratiasta, eurooppalaista demokratiasta. Ja kun linja, rintama ei ole ollut yhtenäinen, niin kuin monet äänet täällä ovat jo osoittaneet, murhen näytelmä joka Maltalla ja Italian rannikolla jatkuu, ei ole sellainen, joka ei voisi koskea Brysseliä. Tähän mennessä Euroopan eh, demokratiana eh, on tyytynyt pelkkiin julistuksiin ja suureen eh, puheenparsiin. Todellisuudessa Eurooppa kuitenkin oli täysin sokea. Rajoittui vain käyttämään sanansaattajien kautta puheenvuoron. Eihän sanansaattaja voi mykkä olla, sehän on ihan selvä. Mutta me emme ole tuomineet Italian pakolaisten takaisin lähettämistä. Emme ole nähneet sitä suunnatonta draamaa, mitä näissä maissa näytellään. Ja tästä meitä voidaan myös arvostella. Meidän on nyt toimittava nopeasti neuvoisin, että näiden maiden kanssa, jotka todella kärsivät maahanmuutto-ongelmasta, ryhdyttäisiin neuvottelemaan ja meidän täytyisi löytää näiden neuvottelujen kautta todellinen yhteinen eurooppalainen linja. Kukaan ei saa ryhtyä vastustamaan Euroopan tällä tavoin valitsemaan linjaa. Muuten me joudumme tilanteeseen, jossa kukin kärsii omassa nurkissaan ja murhenäytelmä koskee kaikkia näitä kärsiviä maita. Haluan vielä muistuttaa siitä, että täytyisi pitäytyä näissä aikarajoissa. Ne edustaja Bronx. No e, kiitos, ei mitään epäilystä siitä, että monet turvapaikanhakijat ja pakolaiset ovat aivan oikeasti paossa maastaan. E, mutta kun mennään ensimmäisen turvallisen maan ohi, niin heistä tulee kyllä talouspakolaisia Eh, kun puhuttiin eh, talous, eh, talo, talous, talouteen pohjautuvasta maahanmuutosta, niin siinä on tietyt prosessit käynnissä. Minun mielestäni tämä on eräänlaista ihmiskauppaa, jossa ei voida tunnistaa näitä kauppaa kävijöitä, kaupan kävijöitä, vaan kyseessä ovat globalisaation voimat, jotka voivat villinä liikkua – nämä talouspakolaiset ovat globalisaation pakolaisia ja heitä kohdellaan ei mitenkään ihmisinä, vaan toi, tuotannon tekijöinä. Kiitoksia ja vielä lopuksi edustaja Kulma. Mikrofoni. Mikrofon. The mic- okay. Sorry, excuse please. Herr Vorsitzender, Herr Minister, ich habe... Puheenjohtaja ministeri, minulla olisi äh, huom- kysymys äh, sivuhuomautuksessa äh, lausutusta kommentoista. Miksei, äh, miksei tämä ole miten, äh, kykyinen vielä, mit, mit, mistä lähtien äh, äh, ajattelette saada tämän äh, vissijärjestelmän todellakin toimintaa? Siinä on jo pitkä, pitkä viivästys ollut, koska se aiotaan saada toimintapaikkaan. Now minister, the floor is yours. Kiitoksia. Nyt sitten ministeri, olkaa hyvä. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja. Yritän parhaan mukaan niin vastata näihin kysymyksiin. Aloitan näistä Kotsabilsilta, että kiitän ystä, ystävällisistä sanoista. Pyrimme tekemään parhaamme puheenjohtajavaltiona, mitä tulee tähän ää, hakeneen tukitoimistoon. <clears throat> Viittaisin tähän epäviralliseen neuvoston kokoukseen, jossa kaikki jäsenmaat asettuivat tämän toimiston perustamista tukemaan. <clears throat> Se, on hyvä, se antaa hyvän pohjan jatkokeskustelulle parlamentin kanssa tietyt liberalisointikysymykset ovat todellakin tärkeitä myöskin puheenjohtajamaalle. Ja erityisesti ne maat, jotka eivät vielä ole täyttäneet näitä toimiston perustamisen, perustamisen edellyttäviä toimenpiteitä, heille on tarjolla opastusta ja ohje, ohjeistoa. Sitten kysymys siitä, miten me pääsimme tähän yhteiseen turvapaikkajärjestelmään ja miten, miten voimme huolehtia siitä, että komissiokin tässä yhteydessä täyttää oman tehtävänsä siellä. Hän on, tämähän on komission kontolla tämä direktiivin valmistelu. Tärkeintä on, että korostaa se, että komissiolla on tiettyjä toimivaltuuksia. Tässä on kuitenkin kysymys äh, käytännön yhteistyöstä, siitä ei päästä yli eikä ympäri äh, pitää noudattaa tiettyä järjestelmällisyyttä tässä koko äh, prosessissa, mutta komissio komission täytyy reagoida siinä tapauksessa, että, että jotain jää jäsenmaiden puolelta täyttämättä jotain sitamuksia. Täytyy tehdä selväksi se, että minä en nimittäin usko, että, että jonkunlainen kiintiöittäminen, kiintiöpolitiikka jäsen, jäsenmaiden välillä on mahdollista toteuttaa. Sitten siihen ei päästä solidarisuutta yhtään lähemmäs Tiettyjä pilottihankkeita tietenkin on, joita kohdennetaan Maltaan, jotka ovat mielenkiintoisia ja kaiken tuen arvoisia. Katsoen, mitä niistä tulee. Ne kaikki perustuvat tietysti vapaaehtoisuuteen. Eikä eh, varmaan ole aihe niitä ää, tehdä pakolliseksi, siellä Michel valitettavasti lähti, mutta vastaan silti hänen kysymyksensä, koska se on tärkeä. Eli eh, on, tässä on taustalla äh, tarve pitää yllä äh, vuoropuhelua äh, näiden lähettävien maiden kanssa, <clears throat> mutta täytyy myöskin muistaa se, että on selkeä kytkös kehityspolitiikan ja maahanmuuton välillä. Me käytämme tärkeää kohdentaa tukipolitiikka sekä kansallisesti että Euroopan laajuisesti oikein. Esimerkiksi vaikkapa terveydenhuollon tason varmistamisessa. Olen tässä tässä taas uuskolonialistista tai ainakin vähintään patriarkaalista totelta, että, että jos että jos, jos äh, missä tahansa kouluttautuneiden sairaanhoitajien pitäisi sitten pysyä omilla kotitanhuvillaan, heiltä evättäisiin täysin mahdollisuudet äh, edetä urallaan tai elämässään. Ei tietenkään äh, ole Äh, suinkaan äh, ala, syytä aliarvioida kotiin lähetetään palkan merkitystä äh, tällä alkuperämaan taloudelle. Tämä kaiken kaikkiaan perään kuuluttaa paljon tehokkaampaa kehityspolitiikkaa kuin meillä tähän asti on ollut. Nyt kun tämä työmarkkinakriisi ei tietenkään merkitse sitä, että, että meidän väestöpoliittinen kriisimme suinkaan olisi väistymässä – on hyvä muistaa tämäkin, että me, meidän puoleltamme suhtaudumme siihen vakavasti. Papadopoulos mainitsi Kyproksen ongelmat ja siitä puheenjohtajavaltio on tietoinen, mutta emme me tänään tässä varmaan pysty löytämään ratkaisuja ongelmaan, mutta, mutta, mutta Turkin kanssa jatkettava vuoropuhelu on ainakin hyvä askel oikeaan suuntaan. Head mainisti lasten oikeudet. Meillä on neuvoston kokous 21. syyskuuta. Siinä neuvoston kokouksessa aiotaan Espanjan aloitteessa käydä keskustelua nimenomaan tästä asiasta maahanmuuttaja- ja pakolaislasten kohtalosta. Sitten, sitten tätä ilmiötä tullaan siinä yhteydessä myöskin sitten käsittelemään. minä, Sara, Sara täällä silmän näkökykyinen niin pettää. Minä, minä lähden kommentoimaan pääministeri Berlusconin lausuntoja, mutta me, meidän kantamme, että, että komission tulee tietysti esittää direktiivien toteutumisiin kannalta olennaiset kysymykset kenelle tahansa nimestä riippumatta. Mitä sitten tulee paikallisten kunnan, kuntien, viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen mukaanotto on todellakin asia, johon suhtaudumme myönteisesti. Tässä kun puhuttiin tällaisesta työmarkkinapoliittisesta tai työ, työvoimaan kohdistuvasta maahanmuutosta on, on, on tietysti heillä pitää sitten luoda samanaikaiset, tasa, samanvertaiset tasa-arvoiset työskentelyedellytykset kuin, kuin vakituisellakin työvoimalla tai alkuperäisväestönkin työläisillä työntekijöillä. Siitä, sitä tulemme painottamaan. Sitten tämän DAC-ohjelman lykkäytyminen, se, viime, tavallaan juontaa viime vuoden äh, joulukuuhun, kun äh, valtion päämiehet päättivät äh, tästä omasta väliaikaisesta pakolaissopimuksesta. Sitä kautta päätettiin sitten toteuttamista lykätä vuoteen 2012. Meille, me emme sinä oikein voi tehdä mitä. Ne tämän tukitoimiston pitäisi taas olla sitten avustava elementti turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseksi kussakin eh, jäsenmaassa. Kontes, eh, eh, että meidän me uskomme tietysti ajatuksen ja mielipiteen vapauteen. Ja tässä yhteydessä voin todeta, että, että, että meillä on tällainen työllisyyskriisinkin keskellä on edelleen tarpeen vestata myöskin ulkopuolista työvoimaa. Meillä on tänä vuonnakin tullut 15 000 työntekijää työ, ulkopuolisista maista. Me harvitsemme järjestelmää, joka on tarvesidonnainen, mutta kuten sanottu aiemmin vastasin herra Kerkopille, on tärkeää, että nämä järjestelmät rakentuvat kansallisten tarpeiden paraan näitä ongelmat ovat, nämä, nämä maahanmuutto-ongelmat ovat tietysti maailmanlaajuisia, eivätkä välttämättä kytkeydy nyt juuri tämänhetkiseen työvoimapoliittiseen kriisin. Sitten se, mitä edustaja Fino Afana ot, otti esille, että on tärkeää, että, että meillä on selkeä tarve noudattaa sääntöjä ja että ne säännöt ovat äh, riittävät ja äh, äh, tarvitsevat turvan kaikille. Myöskin tietysti tässä yhteydessä alku, alkuperämaiden rooli, rooli ei pidä väheksyä. Ne, me, me halu, haluaisimme UH-lainsäädännön vielä tehokkaammin mukaan tähän yh, yhteistyöhön e, ja, e, ja, ja voisimmeko sitten Libyan äh, kanssa äh, lähteä käymään äh, asianmukaisia neuvotteluja tämän viraston välityksellä näiden henkilöiden kohtalon helpottamiseksi. Eiköhän tässä nyt tullut käsitellyksi suurin osa kysymyksistä. Haluaisin todeta, että me, me en puhunut SIS-järjestelmästä, vaan VIS-järjestelmästä järjestelmästä. Se kuuluu ASKin ö, toimivaltaan tämä asia minun, niin kuin minun. Thank you so much. Kiitoksia kovasti ministeri siitä, että otitte huomioon nämä kaikki kysymykset. Kiitoksia kovasti, kun jaksoitte ponnistella jotta saadaan selvitys kaikkiin kohtiin ja me odotamme kovasti yhteistyötä kanssanne Ruotsin puheenjohtajakaudelle kaudella ja me toivotamme teille onnea kaudellanne. Kiitos.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 Dear colleagues, I'm sure you... Hyvät kollegat, varmasti olette kaikki samaa mieltä kanssani, että meillä on tässä aikamoiset aikapaineet, joten täytyy kiiruhtaa eteenpäin. Mennäänpä siis seuraavaan esityslistakohtaan, ja se äh, liittyykin Eurojustin johtajan äh, Jose Luis López Damotan esitykseen. Niin, Edustaja En, jos ymmärsin oikein, tänä aamuna me sovimme, sovimme tänä aamuna, että heti Ruotsin ministerin jälkeen käsittelisimme budjettimietinnön tässä esityslistalla. Onko tämä asia nyt puuttunut? Niin, minä itse ehdotin, että siirretään tämä kohta heti eh, Eurojustin eh, esityksen jälkeen, jotta voimme varmistua siitä, että jäsenet ovat läsnä ja heillä on mahdollisuus antaa omat ehdotuksensa tai huomionsa minun lausuntoluonnokseeni eh, koskien alustavaa talousarvioesitystä. Aiomme mennä siihen heti tämän seuraavan esityksen jälkeen, koska me haluamme kuulla me ensin Lopesta, mutta varmasti olemme kaikki samaa mieltä siitä, että Eurojust on hyvin merkittävä toimielinä. Me, me olemme kiinnittäneet paljon huomiota sen edistykseen ja vuosikertomuksen esittely Libevaliokunnassa. Siitä on tullut jo perinne, vakiintunut perinne viime vuosina ja me odotamme kovasti, että saamme kuulla eh, seitsemännestä vuosikertomuksesta eh, puheenjohtaja jo Lopesta Motalta. Ja annan hänelle suoraan puheenvuoron, olkaa hyvä. Mr. President. Kiitoksia oikein kovasti puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja Libe-valiokunnan jäsenet, tämä on jälleen kerran suuri ilo ja kunnia minulle saada kutsu tähän kokoukseen ja e, esittelemään Eurojustin toimia Euroopan kansalaisten edustajille, äskettäin valituille live-valiokunnan jäsenille. Eurojustin puolesta haluaisin onnitella myös teitä, herra puheenjohtaja Lopisa Rivera, joka on valittu tähän valiokuntaan puheenjohtajaksi. Minä olen portugalilainen, minä olen Jose Luis Lopelta Mota ja minä olen Portugalissa varavaltakunnan syyttäjä. Minut on valittu Eurojustiin 2007 marraskuussa ja olen tässä ominaisuudessani täällä esittelemässä vuosikertomuksemme, joka on seitsemäs vuosikertomus Eurojustin toiminnasta. Varmasti te kaikki olette saaneet kopion tästä vuosikertomuksesta omalla kielellänne. Minä en aio käydä yksityiskohtaisesti vuosikertomusta läpi, koska varmasti voitte kaikki lukea sen ja käydä läpi yksityiskohdat, mutta käytän tämän käytettävissä olevan ajan, jotta mä kerron teille operatiivisista toimista 2008 ja 2009 myös. Äh, myös ulkosuhteista äh, kerron jotakin. Ne ovat hyvin tärkeä asia, samoin kuin äh, Eurojustin tulevaisuudesta. Ja 2009 4. päivä kesäkuuta tämä päätös hyväksyttiin ja tätä kautta Eurojustista tulee vielä tehokkaampi. Käyn tätä läpi vielä esityksessäni. Jos nyt voin toistaa vielä kolme päätavoitetta e, Eurojustilla. Me, meillä on oikeudellista toimivaltaa rikosoikeudellisissa toimissa. 2002 perustettiin väliaikaisesti Eurojust. Ensinnäkin haluamme parantaa yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa ja toiseksi ehkäpä eh, syy Eurojustin olemassaoloa on stimuloida koordinaatiota jäsenvaltioiden kesken silloin, kun puhutaan rajat ylittävistä tapauksista, joissa on mukana kaksi tai useampi jäsenvaltio. Ja lopulta haluamme tukea kansallisia viranomaisia, mutta kattava tavoite on parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken ja samoin parantaa syytysmenettelyä silloin, kun kyse on rajat ylittävästä rikollisuudesta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta, varsinkin ajatellen terrorismia, eh, huumekauppaa, rahanpesua. Meillä on tarkoituksena tuoda rikolliset nopeasti ja tehokkaasti oikeuden eteen. Haluan painottaa tätä seikkaa me emme ole mikään syyttäjän virasto, me olemme ainoastaan äh, oikeudellisen yhteistyön äh, elin. Ja haluamme tukea kansallisia viranomaisia, jotka näitä asioita käsittelevät mitä tulee sitten 2008-2009 äh, toimiin, haluaisin ottaa tiettyjä seikkoja esiin. Äh, jos nyt katsotaan äh, tuota vuosikertomusta 2002 vuodesta, Eurojust on mennyt eteenpäin työssään ja petokset ja muun muassa ovat tärkeä osa näistä rikoksista tapauksista. Tapausten määrä on kasvanut joka vuosi. 2008 käsittelimme 1193 uutta tapausta, jotka lähetettiin e-, e-, Eurojustille kansallisilta viranomaisilta. Se on 10 prosentin nousu 2007 verrattuna. Tämä ei tarkoita ainoastaan sitä, että Eurojust äh, menestyisi. Äh, me tiedämme, me olemme tietoisia siitä, että äh, teemme töitä hyvin perustasolla edelleen. Eli e, autamme oikeusaputoiminnassa ja me tiedämme, että vielä on paljon töitä tehtävänä, jotta voimme täyttää kaikki Eurojustin tehtävät, niin kuin ne on kuvattu tässä Eurojustin perustamispäätöksessä 2002. Rajat ylittävän rikollisen, rikollisuuden torjunta vaatii koordinaatiota. Se on, sen kaikki tietävät, että siitä voidaan paljonkin lukea mutta tämä on erittäin vaikea tehtävä toteuttaa. Koordinointi kansallisten viranomaisten kesken eri maissa. Me tiedämme, miten vaikeata on joskus koordinoida yhden maan sisälläkin tuomarit ja eh, syyttäjät yhdessä maassa esimerkiksi. Ja sitten kun puhutaan poliisien eh, koordinoinnista eri maissa, kahdessa jopa 15 maassa, meillä on ollut tapauksia, joissa on mukana 15-16 maata, silloin tilanne tulee erittäin vaikeaksi. Mutta tämä onkin eh, ydinyhteistyössä tässä vaiheessa. Se tarkoittaa sitä, että koordinointia tarvitaan, jossa, jos haluamme saada eh, rikostoimista eh, kattavan näkemyksen. Meillä on sellainen vaikutelma, että eh, me taistelemme niitä vastaan, jotka tekevät töitä rikollisten puolesta. Meillä on paljon paljon töitä, jotta voimme puuttua näihin rikollisuusverkostoihin. Ja tässä suhteesta. Äh, suhteessa meillä on 27 äh, maata, 23 kieltä ja kolme 13 erilaista äh, oikeusjärjestelmää, niinpä tämä on hyvin monimuotoinen ongelma. Kun tapauksessa on 10 tai 15 maata, niin meidän täytyy ottaa huomioon 10 tai 15 oikeudellista järjestelmää. Meillä on paljon erilaisia oikeuskulttuureita myös haluaisin painottaa tässä nyt koordinoinnin ajatusta, joka heijastuu 6 ja 7 kohdissa Eurojust-päätöksessä. Tapaukset ovat yhä vain vaikeampia, monimutkaisempia. Mukana on yhä enemmän maita. on myös ähm, sellainen seikka, jota haluaisin painottaa. Kyseessä on se, että me tarvitsemme äh, oikeusyhteistyötä äh, äh, tämä tutkimustehtävä ei ole ainoastaan poliisin tehtävä, vaan se on myös oikeus tuomioistuinten tehtävä ja mitä järjestäytyneempää rikollisuus on, sitä enemmän välineitä eh, tarvitaan eh, poliisin käyttöön, jotta poliisi voi asiaan puuttua ja voi eh, ottaa selville nämä rikolliset toimet. Tässä täytyy ottaa huomioon myös perusoikeudet, joten valvontaa myös tarvitaan ja tarvitaan näiden toimien oikeudellista valvontaa. Tässä tarvitaan syyttäjäviraston ja poliisin välistä yhteistyötä ja tämä on ainoa tapa, jolla voidaan olla tehokkaita ja noudattaa oikeusvaltioperiaatetta. Eurojustin toiminta on ollut hyvin olennaista ja tästä on hyvin paljon esimerkkejä. Esimerkiksi Eurojustin koordinoimat tapaukset ovat liittyneet laajiin, laajoihin laittomiin maahanmuuttoverkkoihin. Me olemme järjestäneet koordinointikokouksia Eh, ja eh, liittyen myös eurooppalaiseen eh, pidätysmääräykseen, samoin kuin olemme olleet mukana auttamassa silloin, kun on ollut yhden, yhtäaikaisia etsintöjä ja pidätyksiä useassa maassa ja näin meidän täytyy varmistua siitä silloin, kun tehdään yhtenaikaisia toimia. Meidän täytyy todella hoitaa, että asiat hoidetaan yhtäaikaisesti, muuten menetetään koko tapaus. Ja näissä tapauksissa voin sanoa, että eh, esimerkiksi 24 henkeä pidätettiin eri maissa yhtäaikaisesti, 65 eh, henkeä tai 42 henkeä on eri tapauksissa pidätetty yhtäaikaisesti. 2008 me olemme järjestäneet 132 eh, koordinointikokousta eh, kansallisten viranomaisten kanssa, syyttäjäviranomaisen ja tuomareiden kanssa. Tässä kyse on siitä, että näiden tahojen pitää organisoitua keskenään ja koordinoida. 132 kokousta, niihin on osallistunut yli 1500 kansallista viranomaista, eh, poliisi, eh, poliisiviranomaisia, tuomareita, eh, muita joten kaiken kaikkiaan olemme järjestäneet yli 700 tai 800 koordinointikokousta ja siellä on ollut mukana yli 6000 kansallista poliisiviranomaista, syyttäjäviranomaista ja tuomaria. Ja meidän työmme kehittyy tällä tavoin ikään kuin lumipallonomaisesti on tärkeää mainita myös se, että Eurojustin pitää eh, määritellä operatiiviset toimensa Euroopan unionin prioriteettien mukaisesti. Eh, ja tämä on tärkeää, koska 2006 lähtien EU on määritellyt eh, sellaiset eh, rikostyypit, joita pitäisi pitää pääasiallisina alueina, joissa Euroopan unionin pitää puuttua. Eh, me puhumme tässä lähinnä suurista verkostoista tai rahanpesusta, laittomasta kaupasta, kansainvälisestä terrorismista. Tämä on määritelty neuvoston asiakirjassa esimerkiksi, ja jäsenvaltiot ovat tietoisia tästä, ja niiden pitää eh, heijastella myös, tätä myös kansallisella tasolla. Ja tässä meillä on todellakin ongelma, koska prioriteetit eh, koskevat EUn eh, toimielimiä ja jäsenvaltioita. Meillä ei ole nyt tässä suhteessa koordinointia ja kukaan ei raportoi asiasta. Ja tällä on myös budjettivaikutuksia ja nämä vaikuttavat myös resursseihin. Meidän täytyy komission parlamentin kanssa, meidän täytyy oikeutta perustella nämä hankkeemme. Niin puheenjohtaja, kertokaa minulle vain, jos minun aikani päättyy. Oikein hyvä. Sitten muutama alue joilla kehitystä on tapahtunut merkittävästi. Ensinnäkin eurooppalainen pidätysmääräys 2008 Eurojust käsitteli 237 tapausta, jotka liittyvät äh, Euroopan, eurooppalaisen pidätysmääräyksen koordinoinnin täytäntöönpanoon kyse on pidätysmääräyksestä, jossa sama henkilö halutaan pidättää kahdessa tai useammassa valtiossa ja meidän täytyy päättää, mikä pidätysmääräys on etusijainen. Ja sitten tois, toinen seikka on sitten terrorismi. Se on prioriteetti, sitä se on ollut aivan alusta lähtien. You're just, on antanut raporttinsa myös Europolille ja se 2008 lähtien se on laatinut asiasta raportteja ajatellen rikollisuutta, jotta saadaan tilastotietoa terrorismista. Me olemme järjestäneet terrorismiin liittyviä kokouksia, jotta pystyisimme parantamaan nykyistä tilannetta. Voin sanoa, että me olemme saaneet neuvostosta 2005 päätöksen ja sillä velvoitetaan jäsenvaltiot itse antamaan tietoa Eurojustille ja minun mielestäni tämä tilanne tässä vaiheessa on pettymys, koska suurimmaksi osaksi tieto on avoimista lähteistä, joten meillä on enemmän tietoa eh, lehdistä ja televisiosta kuin mitä saamme kansallisilta viranomaisilta. Ja tämä on todellisuutta. Eh, sitten nämä tutkimustiimit. Yhteiset äh, tutkimusryhmät tänne ovat tärkeitä ajatellen äh, rajat ylittävää rikollisuutta. Me käytämme äh, välineitä, jotka ovat peräisin 1800-luvulta näihin tutkimuksiin. Me tarvitsemme kunnalliset välineet, joilla voimme puuttua rikollisverkostoihin. 2000 tehty päätös tuli vihdoin voimaan ja kesti viisi vuotta ennen kuin eh, se eh, tuli voimaan. Seitsemän hyvin nopeasti haluttiin hyväksyä tämä uusi väline, mutta kesti kahdeksan vuotta ennen kuin se tuli voimaan. Yksi päävälineistä on mahdollisuus eh, perustaa yhteisiä tutkimusryhmiä ja tässä suhteessa olemme hiukan turhautuneita, koska näitä tiimejä on hyvin vähän ja ihmiset edelleenkin tähän puututaan hyvin vähän. Tämä on kuitenkin prioriteettilistallamme korkealla ja me olemme hakeneet komission rahoittamaa ohjelmaa. Me olemme saaneet avustuksen komissiolta, jotta voimme eh, tukea, antaa eh, taloudellista tukea kansallisille viranomaisille, jotta näitä yhteisiä eh, tiimejä perustettaisiin. Ja tällä tavoin voisimme matkaa hotellit ja matkat poliisien osalta, koska jäsenvaltioilla ei ole näihin resursseja ja Tällä tavoin voisimme tarjota myös tulkkauksen ja käännökset, esimerkiksi tietokoneet ja puhelimet. Me odotamme edelleen hakemuksia, se on Eurojustin kotisivuille ja haluaisin raportoida teille mm, pian, että meillä on merkittävästi näitä hakemuksia tullut, mutta tällä hetkellä tilanne ei ole kovinkaan toiveikas. Me toivomme, että kansalliset viranomaiset, syyttäjät, poliisiviranomaiset käyttäisivät, käyttäisivät tätä uutta välinettä, jonka avulla puututaan rikollisuuteen. Ja sitten lopuksi eh, lastensuojelukysymys 2008. Neuvosto eh, pyysi eh, Eurojustia perustamaan yhteyspisteen lastensuojelukysymyksille. Tarkoituksena oli koordinoida tietoa ja eh, viedä eteenpäin yhteisiä eh, käytänteitä, niin silloin kun ne liittyvät eh, lastensuojelukysymyksiin, me tiedämme esimerkiksi lapsipornografia-ongelmasta internetissä, ja sehän on valtava skandaali. Siellä on paljon töitä tehtävänä. Me toistamme tätä joka vuosi. Valitettavasti käytännön tulokset eivät ole niinkään vakuuttavia. Haluaisin äh, puuttua myös Eurojustin äh, ulkoisiin suhteisiin muiden eurooppalaisten äh, toimielinten kanssa ja muiden maiden kanssa. 2008 saimme aikaan käytännön sopimuksen Olafin kanssa ja haluaisin mainita, että olemme sitä mieltä, että pitää tehdä paljon töitä, jos haluamme eh, torjua petoksia ja muita rikoksia tehokkaasti eh, silloin, kun nämä rikokset puuttuvat eh, rahallisiin intresseihin Euroopan unionissa. Euro ei ole enää pelkästään kansallinen valuutta, sitä pitää Euroopan unionissa suojata. Meillä on vakavia ongelmia, jotka liittyvät euroväärennyksiin. Ja Euroopan unionin budjettiin vaikuttavat myös tietyt rikokset. Tässä on tiettyjä väärinkäsityksiä Olafin ja Eurojustin toimivaltuuksista. Joku sanoi, että me teemme aivan samaa työtä. Tämä on yleinen vaikutelma. Tässä pitää selvennys saada aikaiseksi ja meillä täytyy olla selkeämmät roolit. E, Europol on meidän pääasiallinen kumppanimme. E, Europol oli e, olemassa ennen meitä ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä, mutta minun on sanottava, että me voisimme uudistaa 2004 tehdyn sopimuksen. Me voimme saada aikaan uuden sopimuksen, jossa tilannetta kohennetaan ja tämä sopimus allekirjoitetaan 21. syyskuuta täällä Brysselissä sanoisin vielä sen, että euro, Eurojust on mukana 12, 12 eh, eh, analyysissä, eh, jotka Europol on avannut. Kaiken kaikkiaan näitä on avattu 18. Me olemme allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen eu e muiden kuin EU-valtioiden kanssa, ne Kroatia, Islanti, Yhdysvallat 2008 allekirjoitimme Sveitsin kanssa sopimuksen. Se on erittäin tärkeää, koska kyseessä on meidän pääasiallinen kumppanimme e Euroopan unionin ulkopuolella, ja samoin kuin Fyromin Makedonian kanssa. Me olemme allekirjoittaneet yhteisymmärrys äh, pöytäkirjan äh, keski- ja eteläamerikkalaisen yhteyspisteen äh, kanssa, joka käsittelee nimenomaan oikeudellista yhteistyötä ja koordinointia. Tämä on tietenkin tärkeää ajatellen huumekauppaa. Eurojustin päätös, niin kuin sanoin, niin mm, haluaisin mainita vain nämä viisi seikkaa, jotka ovat tärkeitä ajatellen Eurojustin tulevaisuutta ja sen kehitystä. Ja kun puhutaan sitten jäsenvaltioista tai oikeusministereistä, kansallisista parlamenteista, on tärkeää, että tämä päätös täytäntöön pannaan. Tässä on viisi seikkaa. Ensinnäkin Eurojustin operatiivisen kyvyn parantaminen jäsen, kansallisten jäsenten äh, status on vahvistettu. On olennaista, että kansallisilla jäsenillä on äh, äh, säännöllinen sijaintipaikka. On huomattu, että jotkut jäsen, jäsenet eivät ole mitenkään säännöllisesti Haagissa, vaan he käyvät vain kokouksessa Mikään järjestö ei tällä tavoin voi toimia. Uusi eh, päätös eh, sanoo, että jokaisella pitää olla myös varajäsen ja avustajia. Eh, ja voin kertoa teille, että 50 prosenttia jäsenvaltioista, neillä ei ole mitään varajäseniä eikä avustajia. Ja tämä tapahtuu kuusi vuotta sen jälkeen, kun Eurojust perustettiin. Sitten Eurojustin toimivaltuudet ovat suunnilleen samat, mutta yhä enemmän meidät tunnustetaan osaksi kansallista oikeudellista järjestelmää ja tämä on minun mielestäni hyvin tärkeää, kun puhutaan syytevirastosta tai tuomareista, pitää tunnustaa kansallisen oikeusjärjestelmän osaksi muussa tapauksessa tämä asia ei toimi. Ja sitten tiedonvaihdon parantaminen. Eurojust ei tuota itse mitään tietoa. Me ainoastaan otamme sitä vastaan ja me teemme tämän tiedon pohjalta töitä. Se on meidän, meidän ravintomme tämä tieto. Ja meidän täytyy tarjota ja me tarjoammekin jo hyvät olosuhteet, jotta voimme suojata tätä tietoa rikos mm, oikeudellisissa kysymyksissä. Me olemme perustaneet hyvin vahvat tekniset järjestelmät, ne on kehitetty aivan viime vuosina. Eh, ja sitten yhteistyön vahvistaminen kansallisten viranomaisten ja eurooppalaisten verkostojen kanssa. Meillä on paljon eurooppalaisia verkostoja. Useimmat niistä eivät ole toimintakykyisiä, koska niillä ei ole sihteeristöä esimerkiksi. Ja uudella päätöksellä Eurojust saa yhteydet esimerkiksi verkostoon, joka käsittelee kansanmurhia ja mahdollisesti myös korruptiovastainen verkosto tulee tässä mukaan kuvaan. Ja toinen äh, seikka sitten liittyy siihen, että pitäisi äh, perustaa kansalliset koordinointijärjestelmät. Ei voida stimuloida, edistää Eurooppa-tasolla koordinointia, jos sitä ei kansallisella tasolla ole. Meidän täytyy saada nämä ihmiset äh, yhteistoimintaan keskenään. Ja seuraava seikka liittyykin sitten Frontexin ja Interpolin. Sitten budjetista aivan lopuksi vielä, niin puheenjohtaja. Meidän tarpeemme ovat kasvavat. 2008 me saimme 20 miljoonaa ja korjaustalousarviossa 4,8 miljoonaa ja nyt 2,8 me olemme pyytäneet lisäbudjettia 3,9 miljoonaa. Ja se odottaa vielä hyväksyntäänsä. Ja minä toivon hyviä uutisia tässä. 2010 33 miljoonaa pitää olla realistinen. Tela 30. Nyt lopuksi vielä haluaisin ottaa esiin sen, että me uskomme että Eurojustin perustaminen oli merkittävä päätös, kun halutaan saada aikaan yhteinen oikeuteen turvallisuuteen perustuva alue. Me olemme tehneet töitä rikosoikeudellisissa kysymyksissä ja tämä on varmasti teillekin tärkeää. Toivottavasti tunnustetaan nyt sekin, että me olemme saaneet aikaan lisäarvoa rikosten torjunnassa. Ja toivon, että voimme tukea, voimme luottaa teidän tukeenne. Olemme aina voineet parlamenttiin luottaa ja jatkossakin toivottavasti saamme teiltä tukea. Mm, meidän pitää jatkossakin olla kriittisiä ja parantaa meidän toimintaamme tutkimuksessa ja syyttäjäkysymyksissä. kysymyksissä aivan lopuksi haluaisin kiittää Libe-valiokuntaa lausunnosta, joka liittyy e, uuteen eurojust-päätökseen. Tässä monet ovat tehneet kovasti töitä ja kiitos tuestanne. Ja kiitos huomiostanne mielelläni vastaan kysymyksiin, joita teillä mahdollisesti on Eurojustin toimista. Kiitos kovasti. Us. thank you, Mr. President. Itse asiassa meidän täytyy kiittää teitä tästä seitsemännen vuosikertomuksen esittelystä. Meillä on tässä lyhyt luettelo viidestä puhujasta ja minä tosiaankin pyytäisin, että pitäydymme nyt näissä puheajoissa. Yksi minuutti kullekin. Eli tällä tavoin me voimme eh, yrittää noudattaa näitä eh, aikatauluja. Eh, tulkien aikataulukin päättyy. Niin. Moskot, yksi minuutti. Ehm, Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä eurosyskin tulee, niin vuosi mitään on nähty, että toiminnat yhä laajenevat on nähty esimerkiksi 500 eh, rikostapausta, vilppitapausta. Eh, mikä teidän kantanne on, kun asiat koskevat, eh, väärinkäytökset koskevat useampaa maata? Esimerkiksi väärinkäytökset, jotka koskevat islamilaista rahastoa. Tässä oli pyramidijärjestelmä, joka johti siihen, että sadat ihmiset tulivat täysin huijatuiksi. Kyse oli sadoista miljoonasta euroista huijaus. Eh, Alankomaissa oli tätä luokkaa, mutta muuallakin oli eh, jäsenmaissa vastaavanlaisia pyramiditilanteita eh, ja myös jäsenmaissa myös jäsenyyttä hakeneissa maissa tilanne oli tällainen, mutta mitä ei tehty, miksi? Edustaja meillä. olkaa hyvä. Dr. Lopes da Mota, factuuraosuus on Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Niin herra Lopes de Mota, te koordinoitte kansallisten oikeusviranomaisten toimia minä olen tietoinen, että tässä vaiheessa Portugalissa yritetään välttää eh, sitä, että autettaisiin eurojustia eh, rikosoikeudellisessa tutkinnassa. Eh, tähän liittyy ihmisiä, jotka ovat hyvin korkealta tasolta ja tämä liittyy siihen, että tosiaan siihen, keitä nämä ne henkilöt ovat, jotka ovat mukana. Te varmasti olette tietoisia siitä, että Portugalissa tutkitaan tapausta, jossa on yritetty puuttua tuomioistuimen päätöksiin. Ja tässä on mukana oikeusviranomaiset Portugalissa ja Britanniassa. Tässä katsotaan 2008 vuosikertomusta ja niinpä teidän pitäisi sanoa, että tällaista ei saa tapahtua. Tällainen ei ole kysymys siitä, että joku hyötyy, vaan pitää asiat hoitaa kunnolla. Nyt por favor. Diat de Mera, yksi minuutti, olkaa hyvä. Te. Kiitoksia eh, puheenjohtaja, kiitoksia myös eh, edustin johtajalle tästä esittelystä. Eh, kommentoisin ja kysyisin ensinnäkin Eurojustin hauraat osiot siinä Mm, on elin, joka kasvaa, mutta hyvin hitaasti, erittäin hyvä, että jaetaan vastuuta, mutta luottamus on ongelmana ja sitten se, että muut saattavat tehdä samoja asioita. Olaf ja Europol hoitavat myös tätä euron suojaamista. Ja mitä tulee sitten eurooppalaiseen pidätysmääräykseen, niin on mm, tässä vuosikertomuksessa sanotaan, että 28 täyttämättömyystapausta esitettiin Eurojustille ja nämä liittyvät siihen, että kyseiset jäsenvaltiot eivät antaneet tarvittavia tietoja, jotka liittyivät tähän kysymykseen. Mitä Eurojust on ajatellut tehdä, jotta voitaisiin hyvin tehokkaasti hoitaa tätä kysymystä? Ladford, yksi minuutti. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän tästä keskustelusta. Yksi vuosikertomuksen etuja on se, että se nivoo asiat yhteen, mutta yksi sen haittapuoli on siinä, että harva siitä jaksaa lukea esimerkiksi 30-31 mainitut äh, yhteistyön esteet kiinnostavat minua. Äh, tässä me olemme keskeisen avun sopimuksen. Siellä olivat jäsenmaat, Kreikka ja Italia, jotka olivat äh, vastahankaisia. Mainitsit, että siinä se on kahden vuoden viivästys, jossa ei Italiasta löytynyt tällaista keskitettyä viranomaista vastamaan terrorismin vastaisesta taistelusta. Ja siinä, siinä tämä on aiheutunut, aiheutunut tämä viive. siitä kai nyt sen luulisi ole, olevan poliittista tahtoa ja taitoa täyt, panna täytäntöön nämä sopi, sovitut asiat jäsenmaissa teillä on tietysti omat kätenen voivat olla sidotut, mutta ettekö voisi osallistua julkisen keskustelun enemmän. Tietoa kerätään sieltä sun täältä, sormenjälki otetaan, DNAta kerätään, valvontakameroiden nauhoja selataan, mutta teille ei ole sitten mukaan resursseja täyt- toteuttaa perustutkimuksia. Meillä on tämmöinen vakavarikollisuuden yksikkö, on, on, on budjetiltaan vain yksi kuudesosa ehkä rajavalvonnan budjetista, en mitenkään sitä väheksymättä, mutta tämä järjestäytynyt rika, rikollisuus on yksi väheksytyimmistä kohderyhmistä kuitenkin. Täällä on tukkuehdotuksia e, e, asioista, joita ei koskaan panna täytäntöön, tietoja, joita ei kerätä, tiedot, jotka jäävät lujumaan käyttämättöminä – tässä kannattaisi todella osoittaa sitten sormella neitä, jotka eivät osallistu täysipainoisesti tähän. Thank you. Mrs. Weber. Kiitoksia edustaja Veda, yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tuosta esityksestä. Motalle haluaisin tukea Euristia ja sen työtä, koska te olette osoittaneet viime vuosina, että kyseessä on virasto, johon jolle voidaan antaa enemmän valtuuksia kuin tällä hetkellä sillä on. Ja edelleenkin olen sitä mieltä, että jäsenvaltiot ovat haluttomia antamaan riittävästi valtuuksia teille, jotta voitte tehdä tätä työtä. Ja yksi osoitus tästä on se, että eh, päätös 4.6. Eh, eh, tehtiin sen jälkeen, kun meitä oli painostettu tässä. Ja jos nyt katsotaan Eh, puitepäätösluonnosta ajatellen eh, oikeus eh, käytäntöjen konflikteja, niin Eurojustilla ei ole siinä mitään valtuuksia ja me haluaisimme muuttaa tämän asianlaidan. Ja sitten kysymys, huomasin sivulla 18, kun katsoin koordinointikokouksia, joita on, ovat jäsenvaltiot pyytäneet, niin itse asiassa yleensä siellä on mukana yhdestä viiteen maata. Siellä on Ranska, Iso-Britannia, Italia. Minun kysymykseni on se, että niillä on enemmän ongelmia ajatellen näitä rikoksia, joita katetaan, vai ovatko he oppineet, että Eurojustin kanssa voi tehdä yhteistyötä? Edustaja Naurikin, yksi minuutti. Minun mielestäni voisi nyt arvioida hiukan kriittisesti sitä, miten Eurojust toimii. Minun mielestäni on aivan erinomainen ajatus, että se ei toimi. Sanon sen aivan suoraan. On hyvin vähän tapauksia. Tilastot ovat aika köyhiä. Jotkut merkittävät maat, Ranska, Iso-Britannia, ne ovat vähentäneet tapauksien määrää vuodesta toiseen. 2007 oli enemmän tapauksia kuin 2008 sanoitte, että jäsenet eivät ole haagissa, he eivät saa tietoa tai että ette saa tietoa. Totta puhuen, minä olin aika pettynyt, kun kuuntelin tätä, että miten tämä toimii, tämä elin tässä pitäisi uudistaa teidän tehtävänne, organisaatio ja parlamentin pitäisi lähettää komissiolle kannanotto siitä, miten tämä elin voisi toimia, koska vaikuttaa siltä, että teidän arvionne on erittäin huono. Yes. Now, Mr. President. Kiitoksia ja nyt sitten pyytäisimme teitä vastaamaan näitä korkeintaan seitsemän minuuttia. Kiitoksia Ensimmäinen kysymys Buskulta. Te kysyitte, miksei, miksei tätä mainitsemaan asiaa otettu ollenkaan esille tässä. Me toimimme jäsenmaiden pyynnöstä, siis hänen kysymyksensä liittyy tähän pyramidirahastoihin. Me, me emme ilman jäsenmaiden mukaan tuloa tiedä näistä jutuista sitä tai tätä. Jos meiltä pyydetään jotain toimenpiteitä, me ryhdymme siinä, mutta jos me, me, me, meiltä toimenpiteitä pyydetä, me emme ö, ryhdy myöskään mihinkään toimenpiteisiin resurssipulassa ja sitten ö, vajavaisin tiedoin. Tästä tapauksesta en tiedä sen kummemmin e, en tiedä, oliko tästä jokin, jokin pyysy, joku jäsenmaa pyytänyt käsittelyä. Minulla ei siihen, siitä ole tietoa. Kenties sitä joku meidän organisaatiossamme käsitteli. Mutta jos ei, se tar- merkitsee sitä, että kukaan ei tästä meille raportannut. Useimmat kansalliset viranomaiset katsovat, että eivät eurojustia tarvitse muutenkaan, koska eurojustin puoleen kääntyminen tuottaa lisää työtä poliisiviranomaisille ja muille syyttäjäviranomaisille. Ja resurssipulahan se sitten karahtaa. Ajatellaan vaikka passin väärentämistä. Siellä tutkitaan niitä, ketkä, ketkä niitä väärennyksiä tuottavat. Ja sitten siellä taustalla olevia kansainvälisiä järjestöjä. Ja, ja nimenomaan tästä, tässä se ongelma piilee. Niin, sitten äh, äh, vastan saan vastata portugaliksi. Eli eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä äh, kysymys. Rademera, me tiedämme, että tähänkin liittyy edelleen ongelmia eurooppalaisen pidätysmääräykseen. Ja ja virallisessa lehdessä julkaistaan äh, tästä äh, ratkaisu, mutta jossa, jossa vaiheessa, äh, jossa joskus aina käy niin, että kansallisviranomaiset ryhtyvätkin luoviksi, eivätkä kunnioitakaan sitä, mitä tässä pidätysmääräyksessä on julkituotu. Ja sitten tietysti me ajaudumme ongelmiin. Aina he eivät tunnusta edes tätä erikoistumisen problematiikkaa. Ja, ja sitten joskus tähän samaan, samaan rikokseen, josta pidätysmääräys annettiin, kytkeytyy muita rikoksia, joka on sekin ongelmallista. Useimmissa tapauksissa tällaiset pidätysmääräysjutut päätyvät meidän käsittelymme vain siinä tapauksessa, että ongelmia on. Ja voisin sanoa, että että usein voimme, voimme tämän, nämä ongelmat ratkaista, mutta, mutta ei ole tavanomaista konsultoida eurojustia ennen kuin tämä mm, <clears throat> pidätysmääräys annetaan. Ajatellaan, että meillä on kaksi rinnakkaista tutkimusta eri, eri, eri jäsenmäiset kohdistuen samaan henkilöön, niin ja sitten sieltä annetaan tämä pidätysmääräys, joka kohdentuu tähän samaan henkilöön. Yksi päättää yhtä ja toinen päättää toista eri jäsenmaissa tästä pidätysmääräyksestä. Ja silloin me olemme tässä tietysti aika, äh, kissahännän veto sitten siitä, että kenelle tämä juttu lopulta kuuluu. Ja silloin käydään tämä euro, eurojustin puoleen ja silloin pyrimme sitten välittämään tässä sopivan ratkaisun kompromissin tai molemmille kelpaavan ratkaisun. Sitten tämä täytäntöönpano on turhauttavaa havaita, että e- eurooppalaista lainsäädäntöä ei panna täytäntöön asianmukaisesti. Joku kirjoitti kerran, että Eurooppa Euroopan lainsäädäntö viiden kolmannessa pilarissa on virtuaalista lainsäädäntöä. Toivottavasti tähän saadaan muito, muutos. 2002 hyväksyttiin Eurojustin perustaminen ja silloin aikaa oli annettu, annettu syyskuuhun 2003 mukauttaen lainsäädäntönsä tätä, tätä sillä Kuinka monta maata sitten tämän teki? Yksi ainut maa No Portugalisi nyt oli, jos nyt tässä saa luvan nostaa maa häntänsä. Vain 50 prosenttia jäsenmaista ovat vieläkään, on vieläkään siirtänyt eurojust-lainsäädännön omaan lainsäädäntönsä. 3-14 jäsenmaata ei vieläkään ole tätä omaa olla euro, just päätöstä vuodelta 2002 siirtäneet omaan lainsäädäntö, osaksi omaa lainsäädäntöään. Esimerkiksi Espanja, Espanjat ja no 2006 Espanja sentään sai tämän aikaiseksi. Tiedämme oikein, oikein hyvin, että Espanja yksi, yksi niistä maista, jossa, jo, jolta on näitä käsittelypyyntöjä runsain mitoin. Siellä ovat luvut, verratka e, Espanja e, e, ei, ei, ei, ei, ei, ei pyydä näitä juttuja tarkastavaksi, vaan Eurojust pyytää Espanjaa mukaan näihin yhteistutkimuksiin, niin päin se meni. Nyt kaiken tavoin edustus on hyvä Espanjastakin, mutta Espanjan Espanjan osastolla on, on, on vain yksi, yksi henkilö, jolla äh, on, ei ole juurikaan äh, valtuuksia käsitellä. Sama on aika ongelma ja minä joudun äh, kääntymään ihan ministerin puoleen, jotta nämä ongelmat saatiin selvityksi, koska yksi tuomariparka, joka lenteli Madridista, Madrid ja Haagin väliä, pystyy näitä asioita, lankoja pitämään kädessään, niin kuin oli tilanne viiden, kuuden vuoden ajan. Mutta tätä nykyään eh, Espanjalla on asianmukainen eh, edustus täällä, ja siitä onnittelut Espanjalle. Ei tämä nyt kummonen järjestelmä ole, mutta en parempaankaan pysty. Ei se nyt niin surkea sentään ole. Jos eh, luette vuosikertomusta. Löydätte sieltä perehtyvuosikertomukseen, voitte sitä löytää mielenkiintoista luettavaa. Me olemme muualta maailmasta, muualla maailmassa ollaan aika uteliaita ja kiinnostuneita meidän, meidän toimistamme – ja se riippuu ja resursseista se, mitä, minkä verran voimme tätä omaa työtämme kohentaa. Edustaja Weber, kiitoksia eh, kaunista sanoistanne. Me, meillä on ollut eh, tilaisuus keskustella asioista jo aiemmin. Kun kävitte siellä e-, Eurojustissa että eh, ystävällisesti ei, perehtymässä asiaa. niin näitte, että meillä ei ole mitään, mitään salattavaa. Tämä on euro just, näette kaiken, täällä on kaikki tieto, informaatio tarjolla. Oli tuolla on aika todella mukava työskentellä, työskennellä kanssanne. Ja lausunto miellytti meitä kovasti. Saanko tähän kauniksi lopuksi puhua Portugalia? Niin, odotinkin teiltä tätä, tätä kysymystä heti kun äh, salin astuttua, niin äh, näin, näin täällä arvasinkin, että meillä on äh, esittää tämän kysymyksen, eikä hänellä varmaankaan ole eurojustista sinällään mitään, mitään kysyttävää. Mutta tämän hän varmaan ottaa esille. Tehän haluaisitte puhua tällaista sisäisestä kan, kansallisesta kysymyksestä. Eurojustin äh, johtajalla ei ole mitään vaikeuksia äh, kohdentaa kurinpitotoimia äh, tätä kyseistä henkilöä kohtaan. Ja, ja tätä, tästä asiasta keskustellaan sisä, Portugalin sisäisesti. Minulla on Eurojustin tuki takanani. Koko kollegio minut hyväksyi, ei Portugali minua mihinkään nimittänyt en minä portugalilaisena siellä ole. Minä haluaisin kuitenkin äh, kunnioittavasti vastata kysymykseenne. Kysymys oli sitä, että, että, että, että miksen, äh, miksen äh, informoinut parlamenttia kurinpitotoimista ja miksen eronnut ennen kaikkea. Lähtien siitä olettamuksesta, että, että Portugali – pyrkii välttämään eurojustin käyttämistä henkilökohtaisiin syihin vedoten, eli siis minuun, on väärä olettamus, koska, koska Portugali on kuitenkin yksi viidestä eniten eurojustin palveluksia hyväkseen käyttävästä maasta. Ja lopuksi haluaisin äh, todeta, että Portugali ei koskaan pyytänyt eurojustin apua tässä kyseisessä oikeudenkäynnissä, joka alkoi 2005. Eikä Portugal siinä tilanteessa pyytänyt e-, e-, Europolilta mitään yhteistyöapua. Nä, näissä, näihin Iso-Britannian poikkeuspyyntöihin liittyen. Tämä on tällainen ö, sisäinen kysymys, eli Euro, Europol, e- Euro just lähetti Isolle Britannialle nämä kirjeet. Joka tapauksessa me teimme yhteistyötä sitten kuuden kuukauden ajan Iso-Britannian kanssa 2009 maaliskuussa äh, parin koordinaatiokokemuksen äh, kokouksen jälkeen, jossa, jossa se oli äh, kustantanut hotellit ja tulkkaukset ja sen sellaiset muut, sai rat, ratkaistuksi kaikki tähän liittyvät ongelmat. Ja, ja jut, juttu saatiin pois päiväjärjestyksessä keväällä 2009. Portugali tässä ennen tai jälkeen vedonnut Eurojustiin tavallaan tai toisella. Ei, ei se johdu näistä kurinpitotoimista eikä näistä muista syytöksistä, niin kuin, et, ettei Portugal mukaan käyttäisi Eurojustin palveluksia. Näistä on dokumentaarista tietoa vielä olemassa, jos halu, haluatte niin kuin sanottu, Portugal ei vedonnut eurojustiin ja Iso-Britannia äh, pani pisteen äh, tapaukselle. Äh, Portugalissa oli ilmassa ihan, tai esillä ihan erilaista informaatiota. Pahoittelen sitä. Kiitoksia kovasti. Äh, nyt mielelläni äh, päättäisin keskustelun tähän, mutta huomasin, että kaksi kättä nousi vielä. Pyytäisin, että äh, jos tämä ei liity olennaisesti tähän kysymykseen, pyytäisin rajoittumaan 15 sekuntiin. Ja sitten Rova Ladford hyvin lyhyesti. Question. Sanoisin vain, että kysymys koski nimenomaan eurooppalaista kysymystä, ja jos sallitte portugaliksi, niin jos minä en haluaisi keskustella tästä rikosoikeudellisesta kysymyksestä lainkaan, voisin keskustella eurojustista koordinoinnista oikeusviranomaisista eri maissa Niinpä, olkaapa hyvä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että minä en pystynyt esittämään tätä asiasta eh, Portugalin parlamentissa. Um, Ainoastaan eh, tiedoksi eh, voisiko Neera Lopes de Monte hän puhui mm, äh, terrorismin vastainen äh, koordinointi. Äh, herra Kirkhope tässä hänen mietinnössään hän sanoo, että kaikki jäsenvaltiot paitsi Bulgaria on täytäntöön pannut Eurojustin puitepäätöksen minua kiinnostaisi, mistä tällainen ristiriita tulee. Tämä on täällä paperissa. Hän on täällä huomen aamulla, joten... Uh, Mikä on tämä päivämäärä? One. Toinen kuudetta eh, yhdeksän seitsemän yksi eh, ja kyse on eh, strategian täytäntöönpanoa ajatellen terrorin vastaista taistelua. Final word. Lopese, mutta vielä loppusanat. I think that you are... Kiitoksia. Mainitsit, että viittasit tähän te- terrorismipäätöksen, ei vaan euro, eurojust 2009. Eli eh, silloin kun neuvosto hyväksyi tämän päätöksen 2008, 60 prosenttia jäsenmaista oli vielä siitä, siitämättä tätä lainsäädäntöä. Meillä, meillä on oma dokumentaatio, ne saatte sen tietysti luettavaksenne. Mutta, no, mutta hyvä, hyvä, hyvä tietää, että asiat etenevät. Tämä tässä on siirtäminen kansallislainsäädäntöön ei välttämättä edellytä mitään käytännön toimenpiteiden näkymistä missään. Niin voinko vielä vastata teille? Minä en ajatellut erota, enkä, en ole eronnut enkä ajatellut erota mitään juridista syytä. Ei, ei ole tämän eron takana. Ja Eurojust luottaa minuun ja, ja minulla, minä olen ylpeänä äh, täällä tänään edustamassa Eurojustia, kun olen sen to, pari, to, to, toiminnassa ollut mukana edelliset kymmenen vuotta. Sitä ennen oli poliitikko, poli, poliitikko kuten tekin. Eurojust on tavallaan minun lempi lapseni, minun työni tulossa aika pitkälle. Minä olen monissa, monilla vakansseilla ollut Eurojustissa ja minulla on kollegojeni täysi tuki ja luottamus välttämättä. Portugalissa minua kunnioitetaan yhtä lailla kuin Eurojustissa. Kiitoksia, odotamme kovasti, että edustamanne toimielin menee tässä eteenpäin ja odotamme yhteistyötä. Kiitos. Now, eh? I think we should write. Niin, aivan. Mm, heti tämän jälkeen meidän pitäisi mennä seuraavaan esityslistakohtaan. Tämä kohta, joka siirrettiin tältä aamulta ja se liittyy 2010 budjettimenettelyyn. Minulla oli suuri kunnia eh, tulla nimitetyksi esittelijäksi, joten eh, aivan lyhyesti käyn läpi eh, pääosio tässä lausunnossa. Mutta täytyy sanoa, että viime viikolla niin, ähm, sen vasta sain ja äh, nyt käyn tämän lyhyesti läpi ja sen jälkeen äh, odotan kommenttejanne äh, koskien sekä budjettikohtia että lausuntoluonnosta. Minulla on nämä paperit espanjaksi, joten käyn tätä läpi espanjaksi. Olen huomannut, että nämä tarkistukset, joita on esitetty komissiolle ja joita tulee esiin tässä päätöksessä, joka liittyy alustavan talousarvioesitykseen. Niitä tarkastellaan aivan ensiksi, jotta mm, halutaan puuttua juuri näihin kohdan 18 asioihin, joka liittyy sellaisiin kysymyksiin, jotka vaikuttavat Euroopan äh, Euroopan tietosuoja valtuutetun tehtäviin, kun puhutaan nyt tästä 18 kohdasta, niin kuin se on tuolla talousarvioesityksessä. Siinä on nähtävissä 13,5 prosentin nousu verrattuna 2009 ja se jos sitten puhutaan henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta 18,4 eh, ja sitten eh, siviili- ja rikosoikeudelliset kysymykset 4,7 prosenttia nousua ja 3, eh, kolme verrattuna 2009 ja sitten turvallisuus ja vapauden suojelu näin kaiken kaikkiaan eh, kyse on tästä eh, eh, noususta Europolin osalta ja me tuemme tätä. Ja me olemme pahoillamme siitä, että maahanmuutto ja mm, maahanmuutto ja turvapaikanhaku, niissä on selvää laskua. Mitä tulee sitten tähän turvapaikanhakutukitoimistoon, niin siihen viittamme myöhemmin. Ja sitten Frontex-virastoon siinä sen jälkeen, kun se aivan äskettäin on perustettu minun mielestäni, Me olemme aivan valmiit keskustelemaan komission kanssa näistä tarkistuksista, jotka liittyvät siihen, että vahvistetaan sitä budjetin osalta. Frontexin kohdalla ehdotetaan eh, Alvaro ja Grisbeck ehdottavat, että lisätään maksumäärärahoja ja sitä täytyy käydä läpi vielä komissiossa, koska nämä maksusitoumusmäärärahat ja maksumäärärahat ovat eriävät. Nyt pyydetään, että sitoudutaan, komissio sitoutuu siihen, että annetaan lisää maksumäärärahoja 2010 vuoden osalta. Musutil ehdotti että lisättäisiin Frontexin osalta määrärahoja ja tuen tätä Euroopan ulkorajojen mm, rahasto. Se liittyy Hennis Bleschatin tarkistukseen ja me olemme aivan samaa mieltä tästä ehdotuksesta tarkistusehdotuksista, mutta nyt meidän pitäisi kuunnella tässä asiassa myös komissiota. Nämä ehdotetut tarkistukset, Jacolin tarkistukset, jotka liittyvät jäsenvaltioiden tukeen, jotka, tällaiset jäsenvaltiot, jotka saa, ottavat vastaan paljon pakolaisia turvapaikanhakijoita. Kyseessä on mekanismi, jolla pyritään suosimaan niitä jäsenvaltioita, jotka ovat ensimmäisiä vastaanottajia, kun puhutaan pakolaisista ja turvapaikanhakijoista, samoin kuin on myös olemassa hätätoimia, jotka pyrkivät vaikuttamaan hyvin kiireellisissä tapauksissa silloin, kun pakolaisia tulee suurina joukkoina. On vielä Jakolinon tarkistus, on, sitä on käyty läpi nyt oikeudellisen yksikön kanssa ja se vaikuttaa siltä, että se vaikuttaisi sääntelyyn eikä budjettiin, koska kyseessä olisi sellainen muutos, joka ei liity tällä hetkellä budjettikeskusteluun, joten se ei ole sopiva hetki keskustella siitä. Sitten palautus, eurooppalainen palautusrahasto, siinä Musutil ja Roa Papa Nikolau vaikuttaa siltä, että se on mukana jo tässä asetuksessa tässä pitäisi nyt komissiota vielä kuulla, mutta vai tässä tämä pitäisi ottaa tämän valiokunnan tarkistuksen sisälle ja, ja siinä suhteessa oltaisiin myönteisiä. Sitten pakolaisrahasto, silloin kun tulee merkittäviä pakolaismääriä, tämä liittyy myös äh, lastensuojeluun, child protection, reallocation, ja olemme aivan samaa mieltä äh, tästä, aivan kuten tässä eh- ehdotetaan, äh, että tulisi kompromissitarkistus. Sitten eurooppalainen kolmansien maiden integrointirahasto, tässä Crosetta mm, tarkistus. Meidän mielestämme tämä vaikuttaa oikein hyvältä, että edistetään vuoropuhelua, viestintää eh, ja koulutusta, kulttuuria, integraatiota kolmansien maiden eh, kansalaisten osalta, mutta tässä eh, pitäisi kuulla komissiota. Ja sitten Grosetan mietintö liittyy siihen, että halutaan ennaltaehkäistä rikollisuutta ja huume, huumeiden salakuljetusta. Tässä haluaisimme kuunnella komissiota. Meidän mielestämme on eri eh, budjettikohtia, jotka puuttuvat jo näihin näkökohtiin. Ja lisäksi me tuemme tarkistusta, joka liittyy avoimuuteen, joita eh, on ehdottanut muun muassa edustaja Cashman. Ja eh, tarkistusta, joka liittyy Kyproksella kadonneisiin henkilöihin. Näin huomioin yhteenvetona me voimme aloittaa keskustelun ja tällä tavoin voimme ottaa huomioon eri ryhmien kannat ennen kuin päätetään lopullisesti asiasta ja otetaan vastaan vielä tarkistukset, koska määräaika on 7. päivä syyskuuta, eli 7. syyskuuta on vielä aikaa jättää tarkistuksia ja mm, me haluaisimme pitää nämä puheenvuorot myös hyvin tiiviinä. Ensimmäiseksi sitten puheenvuorot edustaja Bussutil, haluaisitteko te antaa näkemyksenne. By thanking you, Mr. Chairman, for your presentation, both with respect to your opinion as well. Kiitoksia. Äh, äh, tyytyväinen summaan tähän äh, lausuntoon. Puolueemme kanta on teidän lausuntonne suuntainen. Minulla on tässä pari seikkaa ainoastaan, jota haluaisin nostaa esiin. Ensinnäkin mitä Frontexiin tulee. Sikäli kun ymmärsin lausunnossanne, edellytätte budjetin määrärahojen pysyvän viimevuotisella tasolla. Haluaisin tässä nyt muistuttaa, että tämä parlamentti on johdonmukaisesti viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana tehnyt poliittisen päätöksen lisätä Frontex-viraston määrärahoja jotta välitettäisiin selkeä poliittinen eh, mielikanta, poliittinen viesti eh, viraston vahvistamisesta. Jos nyt sitten käännetäänkin kelkka ja ensimmäistä kertaa esitämme, että määrärahat säilytetään viime, eh, viime vuotisella tasolla, tulemme ikään kuin kääntyneeksi omaa aiemmin hyväksyttyä kantamme vastaan. Eh, ainakaan sitä ei pitäisi ääneen sanoa, vaikka niin sitten loppujen lopuksi kävisikin. Sen haluaisin sanoa. Tästä sitten itse lausunnosta, lausuntoon haluaisin vielä eh, liittää huomion solidaarisuusmekanismista, jota komissio on ehdottanut ja jossa, josta toivon mukaan olemme yhtä mieltä – että emme yksinomaan halua pelkästään tällaista solidarisuusinstrumenttia, vaan että haluamme sinne myöskin sitten rahaa taakse. Mitä itse eh, budjettimuutosesityksiin eh, tulee ryhmänä, eh, voimme hyvin, hyvinkin hyväksyä useimpien, useimmat, useimpien ryhmien tekemät ehdotukset muutamine, muutamine poikkeuksineen, joissa meillä on ihan periaatteellinen ristiriita. Eli ymmärtääkseni ryhmät voivat ennen huomen aamuista ja äänestystä varmaankin päästä sopuun useimmista muutosyhtyksistä. Me ainakin olemme avoimia näille ehdotuksille ja tietenkin, ja tietenkin sitä sitten edellytämme muiltakin omien muutosesitystemme suhteen. Onko vielä muita ehdotuksia? Nyt on sana vapaa. Ehkäpä, aivan kuten mainitsinkin, nyt olisi mahdollisuus kuulla komissiolta näistä tietyistä näkökohdista. Nyt se olisi kyllä hyödyksi eh, kuulla komission edustajalta. Jos hän on paikalla, olkaapa hyvä. Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää eh, iltapäivää, näistä herrat mahdanko saada tämä asiat oikeassa järjestyksessä ylös. Frontexista voisin aloittaa. Äh, se on äh, virastoista äh, johon olemme hyvin sitoutuneita. Me olemme tietoisia siitä, minkä verran sen absoluutiokapasiteetti on ja minkä, minkälaisia mahdollisuuksia ja toimintasuunnitelmia sillä on, ja se täyttää selkeästi ensi vuoden osalta, osalta sen sille osoitetun budjetin. Äh, edellisellä kerralla sen omaksumiskyky ei ollut riittävä koska virastot joutuvat sitten äh, äh, äh, palauttamaan maksamattomat, käyttämättömät rahat. Ja katsoimme, että olisi joutuvat sitten mieluummin keskittymään omien varojensa käyttöön. Tässä, tässä tapauksessa tilanne on eri. Se on meidän näkemyksemme tällä hetkellä. Ja komission ehdistämä budjetti on jota pitää, jota, jota sellainen, että sitä pidämme sopivana. Frontex on samaa mieltä. Komissio on tyytyväinen pakolaisrahastosta tehtyihin muutosetyksiin. Siinä, siinä on pientä lisäystä luvassa, koska komission omat aloitteet edellyttävät sisäisiä varainsiirtoja ja pienin lisäyksin Ja sitten ne äh, rahast, rahat, jotka todellakin e-, edellyttävät sitten kasvua ensi vuoksi. Äh, sitten äh, vanottu määrärahoja viisumi nettisivujen perustamiseksi, jota komissio on samaa mieltä, mitä sitten palautus- ja integraatiovarojen varoihin. Ne ovat jo nykyisissä ohjelmissa jo mukana. Eli sen vuoksi niistä ei, niitä ei kannata lähteä sitten sen kummemminkaan rajamaan tai kommentoimaan niiden käyttöä vuonna 2010. Muihin rikoksiin liittyviin muutosityksiin on sama kanta huumeiden ja rikoksen torjunnan ohjelmat, varat on nykyohjelmissa, nykyisissä voimin, nykyisin voimissa ohjelmissa käytetty täysimääräisesti. E- ehdotuksia viimeistellään koskien ensi vuoden alusta käynnistettäviä hankkeita. Riittikö tämä No, we, we, we appreciate your comments. Me arvostamme kommenttejanne, eh, komission edustaja, mutta ymmärrän, ymmärrän kyllä, että täällä joku muu nosti kätensä kyllä. Eh, Afano ja Tavares, eh, ja sitten palaamme vielä Busutiliin ja yritämme vetää tietyn johtopäätökset, joten edustaja Afano. Presidente, io chiedo di sost- Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Toivon, että tuetaan muutosehdotuksia, joita herra Crocetta esitti. Herra Crocetta ei valitettavasti ole tänään läsnä. Kerronkin miksi. Hänen olemassaolonsa Italiassa on vaarassa siinä mielessä, että mafia on uhannut häntä useampia kertoja ja hänellä täytyy olla henkivartijat. Sen vuoksi hän täälläkin on, <laughs> täältäkin on tänään poissa. Tässä muutosehdotuksessa pyydetään nimenomaan tukea tietyille mm, järjestöille, jotka haluavat käyttää niitä varoja hyväkseen, jotka mafialta on takavarikoitu. Ne ovat mafian kiristämiä varoja, joita e, nyt halutaan käyttää mafiaa vastaan. E, lisäksi on olemassa hanke, jonka mukaisesti sisällytettäisiin e, Eh, näihin suunnitelmiin myös ihmiset, jotka ovat eh, yhteisön ulkopuolelta, jotka ovat muuttaneet maahamme muualta. Signor Tavares. Kiitoksia edustaja Tavares. Eu em poucas palavras gostaria apenas de enfatizar. Kiitoksia. Puhun aivan lyhyesti. Minä haluaisin painottaa tässä sitä, että kaikki ne nostot Frontexin tai muiden virastojen osalta, niiden pitäisi liittyä aivan erityisiin tarpeisiin, joita näillä virastoilla on. Ja niissä pitäisi olla mukana myös yksityiskohtainen toimintasuunnitelma. Määrärahoja on nostettu edellisinä vuosina, joten äh, on, olisi ihan kohtuullista tietää, että lisätäänkö budjetti ainoastaan poliittisena eleenä vai sen tähden, että me haluamme puuttua tiettyihin konkreettisiin tavoitteisiin. Yes, Mr. Busutil, please. Kiitos ja sitten edustaja Busutil. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin pikaisesti reagoida komission edustajan kommentteihin Frontexista. Kaksi vuotta sitten kaksi, kaksinkertaistimme koko viraston budjetin Silloin komissio äh, väitti, ettei se ollut tarpeen, koska sillä ei ollut sitä äh, kykyä käyttää näitä varoja. Mutta kaikilla kunnioituksella tätä teknistä neuvoa kohtaan teemme poliittisen päätöksen lisätä heidän määrärahojaan kun sen poliittisen päätöksen saimme tehdä, saimme tehdyksi yllättäen sekä neuvosto että komissio olivat täysimääräisesti täysin rinnoin tukenamme. Minusta määrärahojen lisäämis, trendiä ei pitäisi nyt katkaista. Mitä tulee näihin muutosesityksiin, jotka ovat jo mukana nykyisissä asetuksissa, kuten komissio väittää. Jos tällaiset on, on, on jo, jos ne on, niitä on jo ennakoitu lainsäädännössä, silloin ne voidaan tietysti minusta hyväksyä muutta, mutkitta, koska ne on jo tavallaan ennakoitu. Eli minun mielestä se on pikemminkin päinvastoin syy hyväksyä ne, kuin olla mm, piittaamatta niistä. Ne jäsenet, jotka ovat nämä muutosesitykset alun alkaen tehneet, haluavat korostaa poliittisesti eh, heille tärkeitä asioita. Ja jos kerran ovat jo asetuksiin eh, tavallaan implisiittisesti huomioitu, sitä suuremman syyllä ne tulee sitten tämän valiokunnan hyväksyä. Yes. Uh, we have been, uh, Niin me kuuntelimme tarkasti uh, ja kiinnitimme huomiota näihin tehtyihin huomioihin ja panimme merkille edustajat Fanu ja Tavares ja Busutil. Painotatte selvästi Frontex-kysymystä turha sanoakaan, että minulla on taipumuksena olla samaa mieltä kuin te. Minä itse, minulle heräsi kysymys, kun laadin tätä Frontexin osalta tämä lausuntoluonnoksen. Totta kai minä olen aivan tietoinen siitä, miten paljon Frontex on lisännyt budjettimäärärahoja aivan lyhyessä ajassa, koska tämän toimielimen e, e, elinkaari on ollut hyvin lyhyt ja se perustettiin vasta muutama vuosi sitten, eikä se ollut olemassakaan silloin, kun minä itse olin Espanjan hallituksessa oikeusministerinä. Se hyväksyttiin silloin ja aivan lyhyessä ajassa se on lisännyt määrärahojaan. Niinpä minulle kerrottiin, äh, kun asiasta kysyin, niin äh, tässä nimenomaisessa tapauksessa sattui olemaan niin, että Frontex ensimmäistä kertaa äh, ei ollut pystynyt täytäntöönpanemaan, käyttämään kaikkia niitä määrärahoja, joita oli sille myönnetty budjetissa, sen budjettikohdassa joita, joita sillä ei ole käytössään siis omaa toimintansa varten. Minä lähinnä olen samaa mieltä ja kuuntelen myös teidän perustelujanne. Ehdotan, että teemme nyt yhteistyötä, jotta voisimme parantaa sanamuotoa tämän Frontex osion osalta lausuntoluonnoksessa, jotta voimme äänestää. Ja ehdotan, että laadimme yhdessä lopullisen luonnoksen. Ja olen aivan tietoinen ja muutkin ovat tietoisia siitä, että vakauslausekkeen mukaisesti, jos me nyt lisäämme määrärahoja tiettyyn tietylle toimielimelle tai mekanismille. Jotkin muut maksavat siitä hinnan. Se vaikuttaa joihinkin muihin, mutta meidän pitäisi tehdä yhteistyötä, koska olen täysin samaa mieltä siitä, että tämä on tärkeä poliittinen viesti, kun vahvistetaan Frontexin resursseja ja pidetään sitä noususuunnassa eikä laskusuunnassa mutta kun katsotaan nyt miten sen välineitä jäädytetään, niin minun mielestäni meidän pitäisi avoimesti keskustella. Aikahan kuitenkin kuluu, mutta määräaika on 7. päivä syyskuuta, joten tähän mennessä meidän pitäisi olla päässyt sopimukseen siitä, että saadaan aikaan konsensus Frontexin osalta näistä budjettikohdista, joista pitää live-valiokunnassa äänestää sitten. Niin me tiedämme, että meidän täytyy äänestää täällä öö, ensinnäkin äh, äh, lausuntoluonnoksesta ja sitten budjettikohdista. Äh, meillä on kiire, mutta voimme avoimesti keskustella tästä lopullisesta sanamuodosta. Minua kiinnostaa kovasti se, että pitäisi lähettää viesti. Olen samaa mieltä. Minä tulkitsen sen, että te heijastelette myös omaa poliittisten ryhmänne herkkyysalueita, joten mitä tulee Frontexiin, niin äh, pyydän teitä astumaan esiin. Äh, minun mielestäni meidän pitäisi painottaa tämän tyyppistä viestiä johdonmukaisesti, joten teemme tässä yhteistyötä. Ja sitten edustaja Tavares. Intervention to say, of course. Ja lyhyesti, totta kai me olemme valmiit hiomaan tätä lopullista sanavuotoa mutta pidetäänpä varamme, että me lähetä pelkästään rahan välityksellä miestejä ilman, että siihen kytkeytyy myöskin teksti. Eli tässähän vaaditaan sitten viesti Frontexista välittyy kaikkialle Eurooppaan. Eli että kyllä olemme valmiit siitä, mutta meidän pitää siis kytkeä poliittinen reaktio myöskin poliittiseen tekstiin olemme valmiita keskusteluun, siis, mutta, mutta, mutta pelkästään määrärahojen lisäkasvattaminen äh, ei riitä. Jos Frontex itse toteaa, että ei se kykene sitä rahaa käyttämään, on aika järjetöntä sekä noin budjettipoliittisesti, paitsi, paitsi budjettipoliittisesti myös poliittisesti. Yeah, of course, of course. I mean, uh, we, we, we all agree with that. Niin totta kai olemme kaikki samaa mieltä, mutta täällä puhutaan Frontexista, eh, joka ei, eh, on melko erilainen. Se ei ollut olemassa muutama vuosi sitten. Nyt se on eh, olemassa ja sillä on kyllä merkitystä Maltalle ja Espanjalle esimerkiksi. Totta kai kyse ei ole pelkästään rahasta, että annetaan lisärahaa, mutta tässä halutaan eh, antaa viesti tietyille eh, toimielimille, eh, jotka ovat olennaisia ja me voisimme pitää tätä keskustelua vielä avoimena ja sitten saamme aikaan lopullisen sanamuodon, jos se sopii herra Musutillelle. Meidän pitäisi nyt varmaan mennä sitten seuraavaan kohtaan. this point, this point uh, delayed the next committee meeting at the end of September. I see. <laughs> I've been informed that the Swiss, Swedish prison... Niin, Ruotsi, eh, puheenjohtajavaltio, eh, sen edustajat eivät enää ole paikalla. Ei, kyllä hän onkin siellä. Hän on kyllä siellä. Eh, eli meillä on edelleenkin hiukan aikaa tähän esityslistakohtaan. kohtaan että voidaan esitellä tämä aloite, koska minulle kerrottiin, että herra Coelho, jonka pitäisi esitellä kohdat kahdeksan ja, ivan eh, yhdeksän ja kymmenen esityslistassa, hän ei ole eh, paikalla ja hän on Libe-valiokunnan eh, kokouksesta myöhässä, mutta meillä on kyllä muutama minuutti vielä aikaa, jotta voisimme täyttää tämän aikataulumme puoli seitsemään saakka. Meillä on aikaa. Voimme kuulla ihmiskaupasta Ruotsin puheenjohtajavaltion edustajalta. Olkaapa hyvä, olkaapa hyvä puheenjohtajavaltion edustaja. Commission is also I would really like to face that, yeah? because yes, it is. Okay. We invite again. No niin, jälleen kerran Ruotsin puheenjohtaja, Ruotsi puheenjohtajavaltiona eh, ja komissio pyydän puheenvuoroja, mutta jälleen kerran haluamme muistuttaa siitä, miten tärkeää on tämä aikarajoite, koska minun mielestäni eh, kello 30 me kyllä eh, lopetamme tasan puolelta. Mm, kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Eh, eh, kiitoksia kutsusta. Yritetään sanoa sanottavamme lyhyesti ja ytimekkästi. Minä ensin sanon muutaman sanan yleisistä toimenpiteistämme ihmiskaupan ja <clears throat> puheenjohtajakaudella. Ja sitten jätän, aina luovutan äh, äh, puheenvuoron Lennolla tälle komissiosta, jotka voivat sanoa sitten muutaman sanan käsillä olevasta puitepäätöksestä. Kuten oikeusministerimme äh, siis Ask aamulla totesi, ihmiskaupan vastainen taistelu on erittäin tärkeällä meidän esityslistallamme puheenjohtajakaudella. Me olemme pyrkineet keskittymään tähän saatavuus saatavuuspuoleen, eli että tämä äh, lähinnä äh, alkuperämaan maiden tilanteeseen, eli me nimenomaan painotamme suhteita kolmansiin maihin, näihin alkuperämaihin. Lyhyesti sanottuna me olemme äh, panneet tämän ihmiskaupan kaikkiin, kaikkien tapaamistemme esityslistalle, koska ovat ne sitten kysymyksessä Venäjä, Venäjä, Balkanin maat tai muut erilaisissa valtu- valiokunnissa ja muissa. Ensinnäkin haluamme tätä kautta ottaa ensimmäisen askeleen kohti tällaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa, kun puhumme ylipäätänsä rikollisuudesta, rikollisuuden torjunnasta kolmansien maiden kanssa. <clears throat> Me haluamme pyrkiä paremmin koordinoimaan kolmansiin maihin suunnattuja avustustoimenpiteitä sekä EU, EUn että jäsenmaiden ja EUn jäsenmaiden ja sitten EUn ja muiden kansainvälisten järjestöjen välillä. Konkreettisesti olemme esittäneet tällaisen toimintaperuste, toimintaperusteisen toimintasuunnatun työasiakirjan. Meillä on myöskin konferenssi kolmansien maiden kanssa 19.20. lokakuuta se on, siinä ovat monien jäsenmaiden ministeritason edustajat, siinä ovat tulossa myöskin Venäjältä ja muualta. Sitten muutama sana komission puolesta, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. It's... Kiitoksia. Uh, on ilo saada ensimmäistä kertaa tämän uuden parlamentin kanssa keskustella tästä tärkeästä ihmis- ihmiskauppakysymyksestä. Komissio viimevuotisessa, viimevuotisessa työasiakirjassaan totesi, että, e, e, e, että, että Eurooppaan Eurooppaan laittamassa tulleiden henkilöiden tai ihmiskaupan välityksellä tulleet on sata, satoja tuhansia, kun sen sijaan rikosoikeudelliseen vastuuseen joutui vain puolitoista tuhatta tämän vuoden maaliskuusta 25 komissiolla esitti ehdotuksen uudesta kattavasta puitepäätöksestä äh, ihmiskaupan kauppaa vastaan. <clears throat> Tässä budjepäätöksessä on tällainen nykyaikainen lähestymistapa tähän, tähän ilmiöön. Siihen liittyvät, liittyy tekijöiden syyt, syytteeseen saattaminen, myöskin uhrien aseman selkiyttäminen ja koko ilmiön ennaltaehkäiseminen sikäli kuin mahdollista. Huippukoko, huhtikuisen huippukokouksen jälkeen tätä asiaa on ajettu tomerasti sekä Tsekin että, että, että Ruotsin toimesta. Muutama sana näistä pää, muutamalla sanalla tämän komission ehdotuksen pääpiirteet. Ehm, siinä on esimerkiksi rikoksen määri määritelmän uusiminen, tästä rikoksesta langetettavien tuomioiden kiristäminen ja myöskin sitten uhrien osan aseman teho parantaminen esimerkiksi silloin, kun he ovat pakon edessä joutuneet näihin rikoksiin syyllistymään esimerkiksi lasten tapauksessa. Samoin myöskin sitten toimi, oikeudellisten toimivaltuuksien laajentaminen rajat ylittävällä tavalla niin, että varmistetaan kaikkien asianosaisten todella päätyminen oikeuden eteen. Samoin myöskin sitten haluamme tämän kategoroitavan hyvin vakavaksi rikokseksi, mikä mahdollistaisi sitten esimerkiksi terrorismin vastaisten tutkimus- ja tutkintamenetelmien käytön Samoin myöskin rikosten uhrien oikeudet oikeudenkäynnissä on panostettu siihen, että, että uhrit e-, eivät syyllisty siitä. Esimerkiksi, että seksirikosten uhrit eivät joudu kohtaamaan silmistä silmään tekijöitä tuo oikeudessa. Samoin olemme hahmotelleet uhrien äh, korvaus, uhrikselle, uhreille ohjattavien, suunnattavien korvausten äh, suuntaviivoja. Et eh, jos eh, ja odota, sitä kautta odotamme sitten eh, uhreilta mahdollisuus, mahdollista yhteistyötä, yhteistyötä tutkimus, tutkintajärjestelmissä, tutkintatyössä myöskin mitä ennaltaehkäisyyn tulee, on äh, tarkoitus äh, vähentää tietysti kysin, äh, tämän ihmiskaupan kysyntää. Ja lopuksi erittäin tärkeä, tärkeä määräys, joka on, joka on Alankomaiden innottamana otettu esille, jossa jäsenmaat jo joutuisivat perustamaan tällaisen kansallisten raportöörien verkoston tai, tai instituution, eli keskitetysti seurattaisiin ihmiskauppaa. Tämä on hyvin hankala, rikoksen, tunnist, hankala rikos tunnistettavaksi seurattavaksi, koska siihen kytkeytyvät monet viranomaistahot, sosiaalipalvelut, oikeusviranomaiset, poliisiviranomaiset, työvoimaviranomaiset, näin poispäin, ovat tässä vastapelureina Äh, eli se on aika moni, monisäikeinen juttu. Olemme äh, äh, kiitolliset tässä sitten puheenjohtajamaan panoksesta. Ja tässä nyt sitten täydellä, täydestä vauhdista luovutan kapulan Ruotsille. Minäkin pyrin esittämään asiani lyhyesti, että ehtisimme vastata parin kysymyksenkin. Yleisesti ottaen on tämä kysymys saanut myönteisen vastaanoton jäsenmaiden tasolla ihmiskaupan ennaltaehkäisyn EUn tasolla on tervetullut aloite. Ja se tapa, jolla e, e, komissio on lähtenyt tähän ehdotukseensa yhdistämällä perinteiset, perinteiset juridiset mahdollisuudet uusiin keinoihin ovat tervetulleita. Tätä asia on, on varsin rivakkaan tahtiin ajettu jo heinäkuusta asti. Tässä ehdotuksessa on osia, jotka ovat hiukan hankalammin sovittavia, sovittavissa. Näistä pari voin mainita. Esimerkiksi seurauks, määräykset seurauksista. Siitä on käyty paljon keskusteluja, koska tässä täytyy ottaa huomioon jokaisen maan oma, oma rikoslainsäädäntö ja rangaistuskäytäntö. Eri maissa ovat käytännöt hiukan erilaisia ja näkemyksetkin. Ja toinen seikka, joka on vaatinut, ottanut aikansa, liittyy siihen, että miten tämä soveltamisala voitaisiin rajata, tai pitäisi rajata Eli siis siihen, että hyväksikäyttö liittyy tai ylipäätään laiton toiminta voisivat olla sellaisia määritelmiä. Me haluamme mahdollisimman e, selkeän ja ennakoitavissa olevan lainsäädännön kuin mahdollista. Tämä minun puolestani. Thank you. We thank... Haluamme kiittää teitä, arvostamme kovasti näitä esityksiä, Ruotsin esityksiä koskien ihmiskauppaa. Ja nyt me ymmärrämme kyllä, että tulkeilla on hyvin tiukat aikataulut, joten minä Pyytäisin teiltä hiukan ymmärtämystä, koska muutama käsi on jo noussut, joten me olemme tässä käyneet jo merkittäviä keskusteluja ja nyt on aika mahdotonta jatkaa enää keskustelua tässä vaiheessa ja avata sitä. Minäpä ehdottaisin, että nämä kysymykset, joita saattaa herätä näistä eh, esityksistä, ne annettaisiin kirjallisesti puheenjohtajavaltiolle ja komissiolle. Ja olen varma siitä, että he eh, mielellään vastaavat kirjallisesti näihin kysymyksiin ja meillä on varmasti jatkossa toinenkin tilaisuus eh, jatkaa tätä keskustelua seuraavassa eh, LIBE-valiokunnan kokouksessa, joka pidetään myöhemmin vielä tässä kuussa, syyskuun aikana 29. ja 30. syyskuuta. Eh, näin voimme päättää päivän tähän ja jatkamme huomenna kello yhdeksältä aamulla. Kiitoksia kovasti.